Colleagues. Uh, Hyvät kollegat, puheenjohtaja vielä on paikalla, joten luvallanne aloitan kokouksen ja edustaja Gressle voi sitten ottaa paikkani. Yritetään kuitenkin aloittaa tämän iltapäivän kokous nyt jo. Vallankapaus. Uusilainen, sellainen. 11 esityslistalla on erityiskertomus yhtenäisen Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmästä. Toteutuuko poliittinen päätös koskaan käytännössä? Tiltakustuomioistuimen jäsen, joka tänään meillä on tätä esittelemässä, on edustaja Valko. Ja sitten meillä esittelemme täällä joukossamme. Valko, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Historiallisesti ottaen Euroopan mailla on omat tekniset eritelmänsä rautatie merkinantojärjestelmiä varten, jotta päästään eroon niistä ja saadaan eurooppalainen järjestelmä. Ala ja komissio käynnistivät kehittämistyön ERTMSn Euroopan alatajärjestelmän rakentamiseksi, jotta voidaan korjata erilaiset kansalliset ohjaus- ja hallintajärjestelmät yhteisellä eurooppalaisella järjestelmällä. ERTMSn osuus oli 1,2 miljardia euroa EU-kassasta edellisellä ohjelmatokaudella ja 2,7 miljardia euroa tällä kaudella. Me kävimme läpi, oliko niin, että ERTMS on otettu käyttöön ja hallittu asianmukaisesti. Huomasimme, että tähän mennessä ERTMSn käyttöönotto on alhaisella tasolla. Tärkeimmät syyt liittyvät rautatieyritysten ja rataverkon haltijoiden haluttomuuteen investoida kalliisiin laitteisiin, eikä ole oikein kiinnostusta liiketoimintaan. EU-rahoitus voi kattaa vain pienen osan kokonaiskustannuksista käyttöönotossa. Siksi tässä on vaarana on se, että 23 tavoitetta jäävät saavuttamatta, plus sitten tähän mennessä saatetut investoinnit joutuvat vaaraan varsinkin mitä tulee ELTMSn suunnittelutyöhön, huomasimme, että huolimatta tärkeästä strategisesta poliittisesta valinnasta ottaa käyttöön tämä järjestelmä, ei ollut mitään kokonaiskustannusarviota kattavasta verkostosta ja mitä oikeudellisia velvoitteita sen oli, niin ne eivät edellyttäneet myöskään, että luovuttaisiin kansallisista järjestelmistä. Vain yksi valtioista, jossa kävimme, halusi purkaa oman kansallisen järjestelmänsä ja ottaa käyttöön ERTMS, eli yhtenäinen järjestelmä. Muiden osalla ERTMS on osana kansallista järjestelmää. 2016 lopussa vain 8 prosenttia EUn verkostosta oli ERTMSn piirissä. Käyttöön otto kaluston osaltakin on ollut hidasta, eikä ole juurikaan yhteensovittu esimerkiksi käyttöönottoa. Siksi kehotamme, että komissio ja jäsenvaltiot kävisi läpi käyttöönoton kokonaiskustannukset ja koordinoitaisiin realistisesti myös oikeudellisesti sitovin tavoittein, jotta luovuttaisiin kansallisista järjestelmistä. Mitä tulee järjestelmisen käyttöönottoon, rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten kesken, niin se vaatii valtavia kustannuksia, joista ei ole välitöntä hyötyä tulossa. Ei myöskään ihan myöntyistä hyötyä välittömästi EU-tasollakaan ongelmia on myös eri versioiden yhteensopivuudessa. Kuitenkin huomasimme, että virallisissa valtioissa jotain hyötyä on jo saatu rataverkon haltijoille ainakin, ja myös nopeudessa ja kapasiteetissa on päästy eteenpäin rautatieyritysten kohdalla. Siksi kehotamme, että komissio ja valtiot miettivät vielä rahoitusmekanismien jäättämistä tueksi, jotta voitaisiin käyttää enemmän EUn budjettia yhdessä erän kanssa. Ja alan pitäisi pitää tekniset eritelmät vakaina ja sitten poistaa yhteensopimattomuusongelmat. Komissio arvioi myös, onko eralla riittävästi voimavaroja selviytyä lisää tehtävistä. Seurata hyvin tarkkaan täytäntöönpanoa käyttöönottosuunnitelman osaltakin. Ja jäsenvaltioiden suunnitelmat pitäisi synkronoida myös tämä käyttöönotto rajat ylittävästi. Ja sitten mitä tulee EU-rahoituksen tason hallintaan, niin me tarvitsemme ENTMSn osalta euroopan standardit myös raideleveren osaltaan. 180 miljardia tämä kuitenkin maksaisi, jos ajatellaan EU-rahoitusta, joka on ollut 1,2 miljardia 2017 13, 2,7 miljardia 2014-2020, niin vaikka on puutetta, niin kaikkea ei-rahoituksesta pystyt ottamaan käyttöön 15 prosenttia DNDN, DMT-varoista, jotka alun, piti, alun perin piti ottaa käyttöön järkemässä. Huomasimme myös, että nykyisellä ohjelmointikaudella STEP-varojakin voitaisiin ottaa käyttöön, koska tilintarkastuksen vain 50 miljoonaa oli käytetty 629 miljoonasta ERTMS-hankkeisiin. Lopuksi me yksilöimme myös ongelmia kohdentamisessa, EU-rahoituksessa ettei rajat ylittäviin osuuksiin oltu keskitytty riittävästi. Suosittelemme, että komissio SEF-rahoitusta myös mukauttaa huomioida ERTMSn hankkeiden elinkaaren yhdessä jäsenvaltioissa paremmin kohdentaa rajalliset varat, joita on ERTMSään. Kiitoksia. Thank you, uh, Mr. Balko. Uh, now... Kiitoksia, edustaja Valko. Näin voidaan siirtyä esittelijän puoleen. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitos. No meillä ei valitettavasti ole paljon aikaa, kun tämä on vain lyhyt esittely kaiken kaikkiaankin, niin kiitos tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle, enkä nyt halua kommentoida paljon sen enempää. Puhumme koko ajan siitä, että saataisiin tavaroita raiteille ja puhutaan se jo kaksi päästöistä, mutta sitten kuitenkaan ei päästä tärkeässä asiassa, kuten ERTMS eteenpäin. Konkreettisesti menisin nyt tähän nytyskertomukseen, jossa on kyse poltista tahdosta ERTMS-järjestelmän taustalla. Tuleeko tässä tarkistaa milloin todellisuutta? No, tässä mainittiin noita lukuja. Ne osoittavat, että tämä ei näytä toteutuvan, sillä kustannukset tähän liittyvät meille, meille ja jäsenvaltioille ovat hankalasti hyväksyttäviä valtioissa on niin, että komissio ennen ERTMS-päätöstään ei tehnyt kustannusarviota, muuten emme olisi tässä tilanteessa ja ongelmassa. Poliittista tahtoa ei vaikuta olevan, kun näitä liikennettä halutaan siirtää raiteille. Ja erityiskertomus esittää tässä eri argumentteja. Sit, niin, että ne pelaavat täysin ja pussiin. Eurooppainen liikennealue ja tähän halutaan kaikki lisää, mutta tässä on poliittinen visio, joka voidaan kyllä panna täytäntöön, niin jos ponnistetaan kovasti. Se ei tule tippumaan taivaalta, se tulee maksamaan rahaa, erittäin paljon rahaa, mutta se ei ole perustelu sille, että ERTMSn käyttöönottoa lykätään. On totta, että korkeita kustannuksia on tästä tulee, jos ajatellaan, että yksi kilometri maksaa 100 000-350 000 euroa jos näitä muokkauksia tehdä, ja on myös fakta, että jäsenvaltioiden raiteet saavat paljon tukirahoja, ja raha ei oteta vain kunnossapitoa varten käyttöön, vaan kyse on myös varhaiseläkkeistä, hallinnollisista kuluista ynnä muista kustannuksista. Näin tilanne ainakin meillä Itävallassa ÖPPn osalta. Ja haluaisin tukea tietoisuusmiesteen kantoja ja kuitenkin korostaa siitä, että ERTMS on päätös, jota ne vastustavat, jotka ovat sitä kuitenkin mukana päättämässä. Sillä jos tässä nyt pelätään kilpailua ja konkurenssia ja näin ollen käperrytään protektionismiin, niin sen voi kyllä tehdä, mutta ei kuitenkaan verovaroin ja veromaksamien kustannuksella olen liikennevalkunnan jäsen, on tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Tässä, tähän kuuluu niin paljon rahaa, että toivon, että tähän lyhyen esittelyyn saadaan vielä seurantaa. Ja, dank. Tut me leid. Kiitos, olen pahoillani. En tiennyt, että tämä kokous alkaa aikaisemmin. Edustaja Werner. Thank you very much, um, to the... Kiitoksia tuomioistuimille ja esittelijälle ja myös valiokunnalle. Mm. Tämä keskustelu on oikein tervetullut ja nyt on hyvä aika keskustella rautatie signaalijärjestelmästä ERTMSstä. Me olemme samaa mieltä näistä yleistä päätelmistä. Muutama tapahtuma vuodelta 2016-2017 tarjosi uutta vauhtia täytäntöönpanolle. Jo myöhännämme on kulunut paljon aikaa ja se maksaa paljon, mutta nyt Meillä on neljäs rautatiepaketti olemassa, varsinkin tämän teknisen pilarin turvin, joka tarjoaa Euroopan rautatievirastolle tärkeän roonin ja, roolin. Ja me olemme lopuksi saaneet aikaiseksi hyvät määritelmät ja tekniset määritelmät niin, että tähän rautatiehallintajärjestelmään mitään muita muutoksia ei tule. Ja viime vuodesta lähtien meillä on olemassa myös yksityiskohtaisesti kuvailtu suunnitelma, jossa on selkeät virstanpylvät sen suhteen, kenen täytyy tehdä mitäkin. 2023 on 40 prosentin varustetason täytäntöönpano tuohon mennessä. Yksi yksittäinen yksikkö junassa mahdollistaa sen, että sitä voidaan käyttää kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy kuitenkin tunnistaa se, että komissio ei yksin kykene tätä toteuttamaan, joten olemme kovin kiitollisia kaikesta tuesta, jonka parlamentti ja neuvosto voivat meille tarjota. Meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä teollisuuden kanssa, jotta varmistaudutaan, että meillä on vakaa järjestelmä, jota päivitetään usein ja vain pitkän aikavälin suunnitelmat voivat tuoda kustannuksia alaspäin. Toiseksi rautatieyritysten täytyy ottaa tämä käyttöön omissa vetureissaan ja meidän täytyy varmistautua siitä, että järjestelmät nivoutuvat yhteen. Eli tässä voidaan siis siirtyä rajan yli toiseen maahan. Infrastruktuuri liittyy myös suoraan jäsenvaltioihin, eli näihin julkisiin omistajimme, ja niiden täytyy varustaa raiteet yhteensopivalla järjestelmällä. Tässä korostetaan myös tuomioistuimen puolesta yhden järjestelmän selkeää etua, eikä sitä, että käytetään useaa järjestelmää matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikseen. Täydelliset kustannusedut saavutetaan vain silloin, jos meillä on yksi yksittäinen järjestelmä eikä useaa rinnan toimivaa. Tässä suhteessa myös rahoitusnäkökulma tulee mukaan. On totta, että me tarvitsemme lisärahoitusta. Kyseessä on enemmän kuin poliittinen valinta, vaan se on oikeastaan ainoa vaihtoehto, jotta saisimme täysin toimivan järjestelmä. Alun perin se ei ollut mikään poliittinen vaatimus, vaan nimenomaan rautatieyhtiöt ja jäsenvaltiot pyysivät eurooppalaista järjestelmää kehitettäväksi. Hitaastihan tämä on lähtenyt käyntiin, se on totta, mutta se on Euroopalle tärkeä teollinen hanke. Ja varmasti olette ilahtuneita kuulemaan, että meillä on 3000 kolme kertaa niin paljon ERTMS-kilometrejä käytössä EUn ulkopuolella kuin EUn sisällä. Hyvä järjestelmä siis on kyseessä, mutta meidän täytyy nopeuttaa sen täytäntöönpanoa. Kiitos. Kiitos. Näin ollen tämä kohta on kestelty loppuun. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Erityiskertomus 16. Maaseudun kehittämisohjelmat esittelijä on Chihovski ja meiltä edustaja Kalenpaha. Herra Wojcikowski, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esitellä teille lyhyesti uusi erityiskertomuksen tilintarkastus ihmistymen kertomus, joka liittyy maaseuturahaston keskittämiseen. Tämä liittyy edellisen esitykseni nuorista viljelijöistä. Siitä keskusteltiin, miten oikeastaan vaikuttavuus on heikkoa menoissa. Vaikuttavat, siis jotta meillä olisi vaikuttavuutta, tarvitaan hyvää ohjelmointia. Me kävimme läpi nämä ohjelmat ja prosessit noin 12 kansallisessa ja alueellisessa ohjelmassa. No sitten tärkeimmät löydökset ja suositukset. Ne, tässä ensinnäkin maaseudun kehitysohjelmat ovat liian isoja, pitkiä, myöhään ja liian vähän tulossuuntautuneita, liian isoja, koska viime ohjelmatointikauden 2014 20 ne ovat kaksi kertaa suurempia kuin aiemmin suuri kansallinen ohjelma, Kreikan ohjelma, 1200 sivua ennen puolet siitä, 600 sivua. Enemmistö näistä on lähes kaksi kertaa isompia. Komissio vaatii liikaa jäsenvaltioilta. Se on se iso ongelma. Mielenkiintoista tietoa on kyllä tarjolla, mutta ehkä yliopistotutkijoille tutkijoille akateemista keskustelua varten, mutta ei viljelijöille. Liian pitkä puolestaan, koska hyväksyntämenettely on pitkä. Enemmistö ohjelmista hyväksyttiin 2015 lopussa, siis toisena vuotena uudella rahoituskaudella. Ohjelmat käynnistyivät käytännössä 2016 vasta tilintarkastuksen aikana 2017 kulujen eteneminen maaseudun kehittämisohjelmassa oli vain 10 prosenttia neljäntenä vuotena. Siis 10 prosenttia vain oli jo käytetty näistä varoista. Siis vähemmän kuin ennen, seitsemän vuotta aiemmin. Saman ajankohtana 17 prosenttia, nyt vain 10. Ongelmana se, että uuden tulevan ympin suunnittelu, uuden maaseudun kehittämisen suunnittelu ohjelmineen käynnistyy ilman, että on arvioitu edellisiäkään kustannuksia. Siitä kenkä puristaa. Viime kerralla ensimmäinen ehdotus uudeksi maaseutu rahastoksi esiteltiin 2011 välitarkastelussa YMPssä 2012, kun se tehtiin. Nyt on sama tilanne. Ensi vuonna käynnistetään keskustelu ympin tulevaisuudesta, mutta meillä ei ole edes arviointia edellisistä menoista, koska 10 prosenttia vain käytettiin 2017. Ja ei ole oikeastaan tulossuuntautuneisuuttakaan. Nuorten viljelijöiden erityiskertomus osoittaa tämän hyvin. Rahaa käytetään, mutta sitten tulos 200 000 nuorten viljelijöiden sai tukea eri kaudella. Ei ole mitattavaa tulosta. Ei oikein ole vastausta siitä, mikä oli tämän rahoituksen vaikutus. Sukupuolenvaihdokselle. Maaseudun kehittämisen ohjelmissa ei ole suuntauduttu tuloksiin, ainakaan riittävästi. Sitten suosituksemme. Otsikostakin näkyy vähemmän monimutkaisuutta ja keskitytään enemmän tuloksiin, yksinkertaistetaan ja keskityen tuloksiin. Kiitos. Kiitos. Niin, tätä tullaan käsittelemään vielä syvällisemmin sen takia. tänä ei ole keskustelua, vaan lyhyesti esittelijä pääsee vielä ennen Kaadenbach, olkaa hyvä. In Niin, periaatteessa mitä aamupäivällä sanottiin yhteydessä nuoriin viljelijöihin, korostaa sitä vielä. Eli että jos, jos haluat työskennellä tulosuoritteetymistä, niin pitää keskustella – pitkä, pitämään näistä aiheista. Tietostuomioistuinhan jo esitti, että tässä on eri ongelmia. Eli nyt on hyvin konkreettinen suunnitteluvaihe jo käynnissä ennen kuin voidaan vielä arvioida tuota aikaisempaa kautta. Kuten sanottu, vasta 10 prosenttia menoista on sovittu tälle vuodelle ja olen sitä mieltä, että tässä tarvittaisi työskentelyasiakirja ja toivon, että sellainen laaditaan, jotta voidaan sitten käydä syvempää keskustelua valiokunnassa. No en tiedä, mitä mahdollisuuksia tähän on, mutta ehkä voidaan tehdä yhdessä sitten, että komission jäsen saataisiin paikalle, se olisi järkevää, että näitä kysymyksiä esitettäisiin hänelle myös. Kiitos, yritetään. Näin tämä kohta on käsitelty. Se oli vain lyhyt esittely, kuten sanottua. Sitten seuraava kohta. Niin, anteeksi, komissio, olkaa hyvä, anteeksi. Thank you, Mr. Chairman. Onko Milosev, olkaa hyvä pääjohtaja. Chair, Mrs. Äh, Kadenbach, Mr. Voigt. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja Wojciechowski, hyvät naiset ja herrat valiokunnassa. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta käyttää täällä puheenvuoro tämän erityiskertomuksen pohjalta. Komissio kannattaa sitä ja sen sisältö on meille relevanttia. Ne on ne on hyväksytty, vaikka monissa tapauksissa ilmoittaudumme ennakoimaan niitä konkreettisia tapoja, joilla ne sitten vuoden 2020 jälkeen ilmestyvät lainsäädännön kappaleisiin. YMPn uudistaminen ja yksinkertaistaminen, jota odotetaan vuonna 29.11. Olemme jo tätä varten ryhtyneet pohtimaan sitä, millä tavalla voidaan saada yksinkertaista sempi ja tuloshakuisempi lähestymistapa. Tämä löytyy myös tuomioistuimen suositusta ytimestä. Vaikka huomioimme, että on huomattaa viivästystä 14.20 juridisessa puitteistossa, olemme silti pyrkineet minimoimaan hyväksyntäajan peruslainsäädännön hyväksymisestä viimeisten ohjelmien hyväksymisen oli kaksi vuotta verrattuna 39 kuukauteen edellisessä ohjelmointikaudessa. Ohjelman täytäntöönpanoja tässä oli sinne eri mieltä 10 prosentista. Tässä rahankäyttötasot ovat 19,5 prosenttia koko resursseista, mikä on kaikkein korkein taso näissä varoissa. Ja 42 prosenttia taas on sitten sitoumuksia koko julkisessa rahankäytössä. Strategisten prioriteettiensa avulla tämä politiikkamme tarjoaa selkeän ja mitattavissa olevan panoksen älykkääseen kestävään kasvuun, joka löytyy 2020 tavoitteista. Yleinen johdonmukaisuus asiakirjojen ja interventioiden välillä on tärkeää ja kaikki on seurausta tiukasta yhteistyötä meidän yksikömme ja jäsenvaltioiden välillä. Voin vakuuttaa teille sen, että ohjelman sisältö on äärimmäisen tärkeä täytäntöönpantavalle. Uusia elementtejä on otettu myös käyttöön kuten esimerkiksi on uudistettu yhteistä arviointijärjestelmää, tiukemmat vaatimukset raportointiin, enemmän joustavuutta näiden toimenpiteiden myöntämiseen kyseisille elimille ja suoritusreservi ja sitten ex ante ehdot. Tämä kaikki johtaa siihen, että yhteisistä ja synergiaeduista voidaan hyötyä tässä suhteessa Tämä tarjoaa tärkeän työkalun, jota voidaan valvoa ja asettaa kannustimia jäsenvaltioille. Lisäksi olemme ilahtuneita siitä, että tuomioistuin tunnustaa, miten tärkeät nämä yhteiset indikaattorit ovat. Yhtei, jotta yhteinen valvontajärjestelmä toimisi hyvin, me tarvitsemme tarkkaa ja luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti jäsenvaltioista ja työskentelemmekin niiden kanssa yhteistyössä tämän parissa. Ja luonnollisesti hyvä puheenjohtaja, olemme valmiita käymään keskustelua myös tästä mietinnöstä yksityiskohtaisemminkin. Kiitoksia. Kiitos, Pelkkä pahoittelen. Pitää palata vielä tänne uudestaan. Kiitos. Lyhyet esittelyt ovat todellakin lyhyitä sen takia. Tätä varmasti kestellä uudestaan vielä. Kiitos tilintarkastustuomistumille myös ja komissiolle mahdollisuudesta saada lyhyesti tietoja näistä kertomuksista. Nyt tulemme seuraavaan äänestysten kohtaan. Tervetuloa komission jäsen Oettinger, joka puhuu Olafin arviointikertomuksesta. Arviointikertomus on siis liittyy komission työskentelyssä kirja. Kiitos siitä. Olemme sitä liikkeen, että puhumme myös koko tästä tutkimuksesta tässä kertomuksen taustalla tervehdin myös Olafin pääjohtaja. Valitettavasti emme saaneet olla mukana. Tämä prosessi tervetuloa myös Jan Mulderia. Tervetuloa Jan Mulder, joka on täällä valvontakomitean tämmöistä komissiossa. Olkaa hyvä. Liebe Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja valinkomitean puheenjohtaja Mulder, hyvät naiset ja herrat, edustajat komissiolle. Tämä on kunnianhimoinen tehtävä käsitellä EUn taloudellisia etuja ja vahvistaa sitä, niitä. Tämä on tärkeä tehtävä sisään ja ulospäin, sisäänpäin. Tämä liittyy oman työhömme kaikkiin tasoihin, jotka olivat finanssirelevantteja päätöksiä ja myös ulospäin, jos ajatellaan kumppaneita, jäsenvaltioita ja kaikkia niitä, jotka osallistuvat eu rahoitteisiin ohjelmiin tutkimukseen, infrastruktuuriin ja muihin. 2017 otettiin tärkeitä askelia heinäkuussa tänä vuonna direktiivi rikosoikeudellisesta torjunnasta petoksen osalta. Päätettiin, sitä päätettiin parlamentissa ja neuvostossa. Tämä niin PIF-direktiivi siis astuu voimaan. Kiitos valiokunnalle ja kaikille muillekin. Te ponnistelitte kovasti tämän asian eteen ja tämä johti siihen, että saatiin myös päätettyä neuvottelut. Ja myös aurinsavero saatiin tähän mukaan. Se oli tiedon ansiota, ne saavutettiin lokakuussa. Neuvosto vahvennetun yhteistyön myötä 20 valtion toimesta päätti tästä EPPO-asetuksesta, eli syyttäjävirastosta. Aikaisemmin päivinä aikaisemmin 17-18 jäsenvaltiota kautta no 20 sitten päästiin 20 jäsenvaltioon Toivottavasti tämä lähetulvaisuudessa saadaan viettyä kohti todellista EPPOa kaikkien EPPOa ja päästään lukuun 27 jäsenvaltiota, jotka ovat mukana syyttäjävirastotoiminnassa nyt komissiokollegani Jourova, minun ja minä yritämme ryhtyä kaikkiin toimiin, jotta EPPO saadaan niin pian kuin mahdollista aloittamaan työnsä. Lähdemme sitä liikkeelle, että se saataisiin 2020 liikkeelle – ja, eli seuraavasti ensimmäinen tammikuuta 2021 seuraavassa rahoituskehyksessä tämä EPPO olisi täydessä vauhdissa ja pääsi täyttämään näitä lainsäädännöllisiä tehtäviään ja valvontatehtäviään. Haluamme parantaa kansalaisten luottamusta meihin, näin ollen menokuri pitää saada aikaan ja pitää välttää korruptio, petokset sun muut. Se on hyvin tärkeä tehtävä tässä koska resursseja on yhä vähemmän ja koska pitää palauttaa luottamus EUn toimielimiin. Tämän takia meillä on tavoite, että kaikkialla EUssa olisi yhtä korkea suojan taso EUn budjetille. Se on tavoitteemme. Olaf on tässä ollut, on ja tulee olemaan tärkeä toimija – Haluan korostaa tätä. Eppon myötä Olaf me ei menetä alkuperäistä funktiotaan. Molemmat täydentävät toisiaan. Ja mitä tulee henkilöstöpolitiikkaan sun muihin, teen kaikkeni, että Olaf saa riittävästi resursseja, henkilöstöä, jotta se voi täyttää tehtävänsä kaikissa 28 27 jäsenvaltiossa. Se mitä pysty tekemään tehtävänsä, suorittamaan tehtävänsä kattavasti ja täysin Olaf, kuten useimmat teistä tietävät, perustettiin 18 vuotta sitten. Ja uskoakseni se on ollut pitkälti menestystarina. Sitä haluamme jatkaa ja kehittää entisestään. Olafin oikeuden kehys 2013 sitä työstettiin. Tavoitteena oli se, että Olafia voitaisiin vahvistaa haluttiin parantaa sen tehokkuutta ja haluttiin sen riippumattomuutta myös suojella. Asetus 83-2013 vuodelta on nyt yhdeksän pitkän neuvotteluvuoden jälkeen, jota käytiin toiminnan välillä saatu viimeinkin päätökseen. Nyt katsomme tulevaisuuteen ja tarkastamme sitä, miten voimme välineitämme petoksen torjuntaan kehittää entisestään ja parantaa. Tätä varten komissio on tänä vuonna, niin kuin artiklassa 19, antanut arvion niissä tulokset siitä, miten tuota 2013 on käytetty. ei puhuttu siitä, miten päivittäisessä toiminnassa sitä on käytetty ja samana päivänä parlamentille neuvostolle nämä tiedot lähetettiin. Ja sitten Mulder ja kollegat Olafin valvontavaliokunnasta ovat myös saaneet riippumattoman kertomuksen, joka on lähetetty eteenpäin. Kiitos siis valvontakomitealle tästä hyvästä työstä, hienosta tekstistä, jonka olen lukenut läpi. Se varmasti auttaa parlamentin ja neuvostonkin työtä ja täydentää sitä. Ja arven mukaan Olaf asetuksen 83-2013 avulla on myös viimeisen kolmen vuoden aikana suojannut EU-budjettia hyvin, jopa erinomaisin tuloksin. 2013 päätetyt muutokset ovat tuoneet selkeitä parannuksia tulee muassa tutkintaan, yhteistyöhön kumppaneiden kanssa ja Olafin tutkimien henkilön oikeuksiin. Kaikkialla näissä on tullut parannuksia. Meidän arviomme osoittaa kuitenkin myös, että on tiettyjä puutteita ja näin ollen parantamismahdollisuuksia. Ne liittyvät tehokkuuteen ja toimivuuteen tutkintatyössä. Tämän lisäksi Eppon perustaminen tulee muuttamaan tilannetta, olemaan tämmöinen game changer, niin kuin englanniksi sanotaan. Ja mukautuksia pitää tehdä Olafin työskentelytapaan, jotta voidaan päästä synergiaetuihin, jotta voidaan resursseja käyttää tehokkaammin, jotta päällekkäisyydet voidaan välttää. Eppon myötä EUlla tulee olemaan elin, joka toimii Olafin ohella tutkintatöissä, mutta Olaf kuitenkin vastaa jatkossakin hallinnollisista tutkimuksista, tutkintatyöstä. Olen varma, että meidän pitää vahvistaa molempia, jos haluamme saavuttaa tavoitteemme petoksettomasta ja petosvarmasta budjetista. Eppon tutkimukset rikostapauksissa tulevat olemaan tärkeä edistysaskel petoksen torjunnassa. Näin ollen parannamme nykytilaa. Eli kun Olaf huomaa rikollista toimintaa, niin no asti on pitänyt luottaa kansallisiin laivontaviranomaisiin pelkästään, mutta Olaf edelleenkin tulemaan eurooppalainen keskustoimija siinä, kun tutkitaan hallinnollisia epäsäännöllisyyksiä ja sääntöjen jotka saattavat johtaa varojen takaisin perintään. Mitä tulee arviointiimme ja EPPOn tulevan perustamiseen? No komissio on nyt valmistelemassa ehdotusta sille, että olisi kohdennettua muutosta 83 2013 alku, ensi vuoden alussa tulemme nämä ehdotukset teille jättämään. Suunnittelemme kaksi vaiheista suunnitelmaa. Euroopan parlamentin vaalithan lähestyvät tässä. Ja mandatti on päättymässä 2019 alkuvuodesta. Näin ollen nyt haluamme lainsäädäntöpaketin liikkeelle ehdottaa sellaista, joka tämän EPPON ja OLAFin välisen tasapainon käsittelejä, joka tarjoaa tärkeitä parannuksia. Siinä otetaan huomioon muassa nämä meidän arviointimme. Ja nyt jo toivottelemme sitä, että myöhempänä ajanjaksona tehtäisiin muitakin uudistuspyyntöjä, joka ei riipu tulevasta EPON perustamisesta. Näin ollen se tulee olemaan Olafin kannalta hyviä ehdotuksia tarjoavaa Yksi painopiste on, että lainsäädäntöksessämme alkuvuodesta mainitaan EPON ja Olafin välinen tasapaino, että se synergioita voidaan saada ja täyttää lisäarvoa. Ja kuten sanottua, päällekkäisyydet pitää välttää aina kuin mahdollista. Eppo ja Olaf ovat kaksi eri toimijaa. Niillä on eri työtehtävät ja mandaatit. Niillä on eri rakenteet ja välineet. Ne pitää täyttää omat tehtävänsä, mutta ne, ovat kuitenkin, ne kuitenkin täydentävät toisiaan. Toiseksi pyrimme varmistamaan, että Olaf saa jatkossakin käyttää tutkintavaltuuksia ja saa käyttöönsä välineitä, jotta se voi täyttää mandaattinsa vastaavasti. tutkimme omaa arviotamme ja tutkintavaliokunnan tekstiä. No ne ovat kutakuinkin samalla aaltopiituilla, mikä on minusta hienoa. Katsotaan, mitä eroja mahdollisesti on. Meillä on vakaa aikomus ottaa ehdotuksenne kyllä huomioon. Meidän pitää huolehtia siitä, että on lisää johdonmukaisuutta, kun käytetään Olafin tutkintavälineitä horisontaalisesti kaikissa jäsenvaltioissa – Tarkoituksena se, että koko EU:ssa on sama suojan taso. Tällä hetkellä on melko suuria eroja siinä, miten Olaf suorintaa tutkintaa ja miten se saa sellaista suorittaa ja miten Olaf on yhteydessä ja saa niiltä tukea, joskus vain rajallisesti. Ja mikä Olafin rooli sitten on kansallisissa rangaistus- tai siis seuraamusmenettelyissä. Tässä haluamme päästä harmonisoituun tasoon EUn, Olafin ja jäsenvaltioiden välille. Uskomme, että tämä pirstaloituminen on asia, jota ei voida hyväksyä. Tavoitteenahan on suojata EU-budjettia kaikissa jäsenvaltioissa – ja Olafin tutkinnan ja mandaatti. Sitä pitää tarkastaa myös, mitä tulee ALV-kysymyksiin. Arvonlisäverokysymyksethän liittyvät myös EU-budjetti suojelemiseen. Huomanneet, että raskaimmat rikokset alalla kuulu, tulevat kuulumaan EPPOn mandaattiin. Olaf kuitenkin voi ja se pitäisi pystyä rajat ylittävällään ja moni ammatillisella lähestymistavallaan esittämään tärkeää tehtävää ja tukea jäsenvaltioita myös tällä alalla. Tämä tulee osa myös ensi vuoden ehdotuksemme. Sitten kysymys siitä, miten Olaf voisi saada paremmin tietoja pankkitilitiedoista. Näille voitaisiin paljastaa eri petostapauksia paremmin. Jos oikeudellista kehystä muutetaan, niin sitten Olaf minun mielestäni voi esittää jatkossakin tärkeää tai vieläkin tärkeämpää roolia. Sehän on luonnollinen kumppani Eppolle ja samalla toimii kuitenkin riippumattomana hallinnollisena toimijana, joka käsittelee myös sitä, miten väärinkäytetyt varat voidaan vaatia takaisin. Lopuksi viittaisin asioihin, jotka ovat usein Olaf-keskustelun keskiössä. Herra Mulder ja hänen kollegansa ovat esittäneet, että nämä menettelytaakkuut ja kontrollimekanismit Olafin tutkinnassa. Meidän arviomme ei ole osoittanut näyttöä siitä, että menettelytakuut eh, nykyisissä valtuuksissa ja välineissä olisivat kärsineet mitään riittämätöntä tässä ei meistä ole ollut. Tuleva yhteistyö Olafin ja Epon välillä. Ei tässä tule mitään muuttamaan. Olaf pysyy siis hallinnollisena toimijana, joka on riippumaton Epposta. Olaf saa toimia tässä ominaisuudessa, saa tukea Applelta. ja se ei tule olemaan osa rikosoikeudellisia menettelyjä. Komissio ei tässä näe myöskään tarvetta mittaville muutoksille tässä asetuksessa menettelytakuista. Jos ajatellaan tämä ensi vuoden alussa tulevia ehdotuksia. Mistä nämä kysymykset ja hallinnointiin liittyvät Olaf-kysymykset, no ne pitäisi käsitellä laajemmassa paketissa. Se olisi toinen askel eteenpäin. Siinä voidaan myös tarkastella aikaisempia kokemuksia, jotka on sitten saatu EPON ja Olafin yhteistyöstä. Minusta 83 2013 ehdotukset ja niiden muokkaukset ovat tärkeitä, jotta voidaan oppia menneisyyden virheistä. Meillä on tullut neljä vuotta voimistettu asetus, sitä pitää vielä optimoida. Ja Eppon ja Olafin yhteistyötä voidaan näistä pitää alusta asti viedä eteenpäin järkevällä tavalla, jotta työn taakanjako on tasapainossa sen takia pyydän, että parlamentti ottaa tämän prioriteetiksi 2018 loppuvuonna, jotta päästään näihin tavo- tähän tavoitteeseen, että ennen eurovaaleja tämä paketti saadaan vietyä päätökseen. Kiitos. Ja, vielen Dank für... Kiitos tästä arviointikertomuksen esittelystä ja että miten komissio suhtautuu tähän tulevaisuuteen nyt sitten valvontaa komitean puheenjohtaja, jotta hän voi esitellä sen tekstit. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Chair. As was already said by... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten komissori Oettinger jo totesi, myös valvontaa valiokunnan täytyy tehdä päätös ennen toinen kymmenettä. Näin teimmekin. Itse asiassa se saatiin valmiiksi jo 7.9. Valiokunta, joka tämän evaluaation teki, oli tähän mennessä toiminut noin kahdeksan kuukauden ajan muutaman poikkeuksen. Mutta se on hiukan lyhyt aika, jotta saisi syvällisen näkemyksen Olafista. Meillä kuitenkin oli tällainen ensivaikutelma ja joskus ensivaikutelmathan ovat parhaita. Jos luette direktiiviä, niin meille on selvää se, että valvontavaliokunnan täytyy täyttää tärkeä rooli, jos haluamme säilyttää Olafin riippumattomuuden, ja sehän siinä on oleellisinta. Silloin meidän täytyy olla sitä edesauttamassa. Näin ollen meistä oli yllättävää, ja siitä kertomus alkaakin, että erittäin tärkeässä kohdassa, joka koskee Olafin riippumattomuutta, silloin kun komissio päätti poistaa pääjohtajan immuniteetin, niin valvontavaliokunnalta ei kysytty mitään. Se oli kyllä yllättävää. Näin kuitenkin oli. Emmekä ole asian, asian sen jälkeen palanneet. Se oli komission päätös. Olemme myös huomioineet, kun EPO on nyt tullut mukaan toimintaan, että on tärkeää, että vedämme rajat sille vastuulle, joka itse kullakin on, ja että täydennämme toisiamme emmekä kilpaile toisiamme vastaan. Itse kertomus. Sen esittää kollegani Elena Fazenda, joka oli tärkeässä roolissa sen valmistelussa. Voin vain todeta, että tämä pääviestimme tässä kertomuksessamme on se, että pääjohtajan harkintavaltaan ei tulisi kuulua se, että se antaa valiokunnalle tietoa. Meillä on oikeus tietoomme. Jos haluamme hoitaa työmme kunnolla, niin sen täytyy saada käyttöönsä tietoa. Ei voi olla niin, että, että se, jota me valvomme, sanoo, että ja tämä ei ole tärkeää, joten me emme saa tietoa. Jos luette nämä kertomukset viimeisen viiden kuuden vuoden ajalta, niin Nimenomaan tuo kohta on ollut ongelmallinen. Valiokunta ei ole saanut sitä tietoa, jota se on tarvinnut. No me nyt teemme kovasti työtä, että tämä muuttuisi. Ja luvallanne hyvä puheenjohtaja. Antaisin kollega Elena Fasendalle puheenvuoron, joka ihan selkeällä portugalin kielellä teille tämä selvittää. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kuten me nyt olemme uusi komitea, kuten herra Mylle juuri totesi, ja kun me laadimme tällaisen kertomuksen asetuksen nojalla, niin täytyy sanoa, että me olemme olleet 18 kuukautta virassa. Tämä on kuitenkin tärkeä tehtävä niin, että saamme kokonaiskäsityksen Olafin toiminnasta ja mikä suhde sillä on valvontakomiteaan. Täytyy sanoa, että tämä tapahtuu kysymysten pohjalta, joissa käydään läpi itse valvontakomitean luonne riippumattomana valvojana. Ja me olemme todellakin valvontakomitea elin, jotta voimme taata Olafin riippumattomuustutkinnassa. Totta kai tähän liittyvät myös menettelytakeet, perusoikeudet tutkinnan aikana. Mutta kun meillä on tällainen neuvontava rooli pääjohtajalle, jotta hän selviytyy tehtävistään, mutta olemme myös mukana keskustelussa muiden toimijoiden kanssa. Komitea laati oman kertomuksensa perustuen yksittäisiin kohtiin, jotka käynyt läpi, ja ne ovat totta kai esillä myös koko asiakirjassa. Ensinnäkin tutkinta, valvonta, perusoikeuksien suojelu ja vielä tulevaisuus eli Olafin suhde tulevaan syyttäjäviraston Eppoon. Ensinnäkin tutkinnasta me esitimme seuraavat kysymykset. Uudis, miten on uusien välineiden ja Olafin uusien tehtävien kohdalla 883 asetuksen nojalla, niin ovatko ne riittävät, jotta Olaf selviytyy tärkeimmistä tehtävistään petosten torjunnassa, korruption torjunnasta ja niin edelleen, edustaen EUn rahoitusintressejä. Ja ovatko nämä välineet tehokkaita? Ja sitten seuraavat kysymykset valvonnasta. Ensinnäkin Ulafin riippumattomuus, onko se säilynyt uudessa asetuksessa, vahvistunut ehkä, vai onko mahdollista niin, että Ulafin riippumattomuus on heikentynyt uusien säännösten vuoksi? Sitten vielä yksi kysymys. Valvontaa elin, valvontakomitea, se, onko se pystynyt takamaan Olafin riippumattomuuden kolmanneksi, onko valvontakomitea riittävästi välineitä ja valtaa, että se voi taata Olafin riippumattomuuden, jotta se selvitys jo omista tehtävistään. Sitten seuraavaksi perusoikeuksien suojelu kun ajatellaan näitä perusoikeuksia ja takeita, joita meillä on, niin onko ne riittävästi suojeltu asetuksen säännösten nojalla? Onko meillä mekanismi, että voidaan myös toteuttaa oikeuksia? Neljänneksi tulevaisuus. Miten eh, Eppo suhtautuu Olafiin? Pitäisikö asetusta muuttaa? Miten Eppo saattaa vaikuttaa Olafin tehtäviin ja rakenteisiin? Ja lopuksi vielä, miten Olaf voisi toimia tällaisessa järjestelmässä ikään kuin kahdenlaisessa roolissa suhteessa komission ja EPPOon. Me pyrimme myös vastaamaan näihin kysymyksiin meidän selvitystyössämme ja nyt käymme läpi kaikkein tärkeimmät tulokset. Ensinnäkin tutkinnasta olemme korostaneet tarpeen tehdä saada aika selkeitä ja yksiselitteisiä määräyksiä, jotta ne voidaan yksiselitteisesti myös tulkita. Niitä täytäntö siis sisäisesti, että myös ulkoisesti. Komitea on tietoinen siitä, että tämä valiokunta on myös hyvässä asemassa puolustamassa Olafia käyttäjän tutkintamenettelyjen koodistoa. 2013 meillä onkin sekajärjestelmä tullut. Siinä käytetään joitakin muutoksia asetuksen artikloihin, jotka liittyvät ulkoisen sisäisiin tutkintoihin, mutta pääosastossa on mahdollisuuden hyväksyä myös suuntaviivoja, guidelines liittyen tutkintamenettelyihin, joita tutkijat suorittavat. Eli tässä annetaan enemmän harkintavaltaa 17.58 nojalla. Ja tämä johtaa siihen, että voidaan kysyä, missä määrin me olemme huomanneet, että meillä on 28 artiklaa suuntaviivojen rinnalla. Näin on tilanne ollut vuodesta 2013. Ne tavallaan toistuvasti täydentävät vahvistettua tekstiä. Ja on kyse tavallaan sääntöjen kokonaisuudesta, mikä luo oikeudellista epävarmuutta. Ja voi olla, että se saattaa jopa vaaraan perusoikeudet ja ne menettelytakeet, joita meillä on, kuten on nähty jostakin tutkinnoista. Siksi meidän johtopäätöksemme on, että sääntöjä, säännöksiä ei voida ruveta korvaamaan joillakin epämääräisillä säännöillä. No sitten Olafin sisäinen rakenne seuraavaksi. Me olemme huomanneet, että tässä on keskitetty tätä yksittäiseen yksikköön tutkintaa varten alusta lukien. Tämä on mukana koko tutkinnassa. Ja sitten katsotaan, miten voidaan taata myös laillisuuden valvontaa. Tämä johtaa siihen, että ei enää turvaruta asiantuntijoihin. Näin tämä on ehkä tehokkaampaakin, mahdollisesti myös laadukkaampaa tutkintamenettelyä ajatellen. Sitten toinen vaihtoehto tässä tilanteessa edellyttää myös lainsäädännöllistä työntä. Kun ajatellaan omia, tulo, omia, tuloja, omia tuloja, maataloutta, ulkoista apua, korruptiot ja, ja vastaavissa tutkintatehtävissä oikeastaan on kyse vahvistetusta rakenteesta, jonka myötä voidaan vielä enemmän tukea Olafin riippumattomuutta. Niin ikään olemme tehneet jotakin havaintoja tutkinnan aloittamisen osalta. Se on hyvin tärkeää. Pääosajohtaja tarvitsee riippumattoman kyvyn tehdä oman päätöksensä ilman paineita miltään suunnalta. Ja pääjohtajan harkinnassa käynnistää tutkinta on myös erittäin tärkeää niin, että saadaan hyvä oikeudellinen pohjakin, niin että voidaan sen vielä vahvistaa vastuunkantoja riippumatta Olafissa. Joskus tämä on jopa tärkeämpää käynnistää tutkinta kuin olla käynnistämättä. Ja siksi voidaan edelleen lisätä läpinäkyvyyttä ja riippumatta myös pääjohtajan osalta. Ja sitten tutkintaan mennäkseni on saattaa päätökseen kaikki ne välineet, joita tähän mennessä käytettävissäkin on ollut. Meidän täytyy investoida kunnolla myös tietojen käsittelyä varten, koska kaikessa tutkinnassa tietojen käsittely on äärimmäisen tärkeää. Tarvitaan siis hyvä järjestelmä tietojen käsittelemiseksi. Se on perustekijä, jotta voidaan ymmärtää tutkinnan koko dynamiikka ja voidaan tehdä asianmukaiset päätökset missä vaiheessa tahansa. Mitä tulee sitten tutkinnan kestoon, olemme sitä mieltä, että hyvä hallintotapa edellyttää, että meillä on kohtuu määräajat, että huomioida kuitenkin kunkin tapauksen oma luonne. Komitealla on tässä konkreettinenkin tehtävä olemassa näiltä osin niin, että voitaisiin saada käyttöön kaikki hyödyllinen tieto. Tämä näin ei ole tapahtunut, kuten herra Milde juuri totesi. Lainsäätäjän pitää miettiä myös, pitäisikö säännöstä muuttaa, jotta saadaan yksiselitteiset säännöt tietoja, tiedon välitystä varten niiden tietojen saatioita komitealle toimitetaan. tilanne on nyt toisenlainen kuin ehkä on toivottavaa. Sitten mitä tulee tutkinnan päättämiseen, niin olemme todenneet kertomuksessamme, että puolessa tapauksissa ei ole saatettu päätökseen tutkintaa, ja siksi teemme myös sellaisen suosituksen, että mitä kokemuksia on nyt tähän mennessä saatu, niin syyt vaihtelevat, ei ole ehkä näyttöä riittävästi, ja komitea on tietoinen, että lainsäätäjä ei tietenkään voi vaatia laillisuuden valvontaa etukäteen myöskään komitealta. Kaikki valvonta, jota tehdään näiltä osin, on kuitenkin tärkeää. Lisäksi muistutamme, että tutkintakomitea puolestaan voi antaa tarvittavaa apua pääjohtajalle, jotta hän selviäisi omista tehtävistään. Tämä edellyttää kuitenkin, että tutkintatiedot ovat käytettävissä. Ne täytyy toimittaa myös jäsenvaltion viranomaisille ja myös Olafin kaikille viranomaisille. Sitten valvonta. Herra Mulder juuri mainitsikin tämän tarpeen, että kaikki tieto toimitettaisiin myös meille komiteassa – koska komitea on esittänyt myös pyyntöjä tutkinnan osalta. Olafin täytyy olla myös sidottu näihin sääntöihin. Näin ei saa viivästyttää tai lykätä tiedon toimittamista, koska näin valvontakomitea selviytyy näistä määräajoista. Perusoikeuksien suojelu ja menettelytapa tuket ovat myös tärkeällä sijalla jota tutkinta, valvontakomitea selvitys tehtävistään. Me tiedämme, että pääjohtaja on usean otteeseen mainittu. Kun ajatellaan pääjohtajan asemaa, niin usein hän joutuu Belgian viranomaisten apuun turvautumaan muun muassa puhelinkuuntelussa. Se on ollut kuitenkin ehkä huolen aiheena ja täytyy tietää, miten selvitään tällaisista tilanteista niin, että vältyttäisiin jatkossa niin, että Täytyy miettiä myös sisäisiä mekanismeja, kun on kyseessä laillisuuden valvontaa ja perusoikeuksien suojelusta tai menettelytakeista – meidän mielestämme asetuksessa pitäisi välttää sellainen tilanne eh, jatkossa sen myötä, että meillä olisi lyöty lukkoon tutkintamekanismit ja laillisuuden valvonta riippumattomina ja johdonmukaisina. Valvontakomitea on sitä mieltä, että lainsääntäjän pitäisi tietää, miten punnita eri näkökohtia, kun ajatellaan esimerkiksi perusoikeuksien suojelua, ehkä joku vastuuhenkilö silloin, kun tutkintaa tehdään Olafissa. Sitten neljänneksi tulevaisuus ja Olafin suhde Eppoon. Todellakin tässä ollaan hyväks... lokakuussa hyväksyttiin asetus. 20 jäsenvaltio tukee tätä ehdotusta. Ja tässä voidaan oikeastaan palata alun kysymyksiin. Missä määrin EPPON käyttöönotto vaatii asetuksen tarkistamista? Miten EPPON perustaminen vaikuttaa puolesta Olafin tehtäviin tai rakenteisiin? Ja sitten lopuksi, pystyykö Olaf jatkossakin tekemään työtä tavallaan kahdella pallilla? Me uskomme, että Kaikkien toimielinten pitäisi työstää tätä kysymystä. Tämä puolestaan edellyttää, että työ saa riittävän painoarvon myös kun yhteistyötä tehdään, mihin me olemme valmiita. Meidän täytyy kuitenkin katsoa, miten Olaf jatkossa toimii näissä uusissa kuvioissa, kun työn taakka ehkä voi olla nykyinen tai sitten suurempi verrattuna nykytilanteeseen, kun Olafin täytyy kuitenkin jokainen menettely arvioida ennen kuin se menee Eppoon, Eppoon asti. Se puolestaan edellyttää syytetoimien miettimistä. On olemassa myös tarvetta toimittaa kaikki tiedot myös Olafilta Eppolle – Eppohan ei tietenkään tee tutkintaa. Meidän täytyy miettiä, mikä toimivalta on Eppolle. Voiko siirtyä tehtäviä myös Olafille? Olafin täytyy kuitenkin nykyiset tehtävänsä säilyttää, kun ajatellaan, että on myös jäsenmaat, jotka eivät osallistu Eppon toimintaan. Lisäksi Olafin täytyy jatkaa tutkintatyötään silloin, kun ei ole kyse Epon yksinomaisesta toimivallasta. Kyse on kuitenkin myös yhteisten varojen käytöstä kummankin toiminnassa. Onko niin, että toimivalta säilyisi Olafissa näissä tutkintatehtävissä? Valvontakomitea mielestäni nämä lisätehtävät voidaan kuitenkin säilyttää ja ne ovat myös asianmukaisia – meistä jopa vaikuttaa siltä, että tieto kaiken kaikkiaan on perustana sille, että voidaan kunnolla selvityä näistä tehtävistä, joita aluekomiteallekin on annettu. Kiitos. Ja, vielen Dank für... Kiitos tästä lausunnon esittelystä. Ja nyt meillä on pöydällä jotain hyvin mielenkiintoista No kaksi linjaa. Valvontakomitea puhui pitkään näistä arvioista ja sanoi, että pitäisi paljon kattavammin uudistaa tätä asetusta kuin mitä komission asiakirjasta ja puheenvuorosta ilmeni. Kysymys kuuluu, mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Jos katsoo EPPO-asetusta, niin no 120 artiklaa on siinä – Olaf-asetus, no se on, kun orpo lapsi suosa siihen, tuo se oli, koostui 14 artiklasta tuo alkuperäistus ja nyt on sitten ehkä kaksi kertaa enemmän, mutta edelleenkin se ei ole riittävä, jos ajatellaan sitä, että se voisi, että se voisi kattavasti toimia. Sen takia olisi tärkeää, että voisimme sopia keskenämme pitäisikö siinä tehdä enemmän. Jos katsoo EPPO, asetusta ja vertaa sitä Olaf-asetukseen, ja no olin silloin esittelijä, olisin tuonut siihen enemmän. Kuitenkin neuvosto ehti sen osittain. Ja toisaalta silloinen pääjohtaja, joka puuttui kaikkeen hyvin voimakkaasti. No uskon, että meidän tulee olla rohkeita, jotta Olafin perusongelmia nyt ratkaistaisi saman tien, jollei niin tehdä, niin sitten Olaf jatkossakin menettää vaikutusvaltaansa ja ei ole yhtä iskukykyinen myöskään. Ja ikinä ei vielä ole varmoja, että mitä tuolla tulee tapahtumaan, jos meidän valvontaa, meidän valvontaa, ei valvontakomitean valtaa häviää. Ja ei voi silloin niinku tietää, mitä tapahtuu. Ikään kuin tämmöinen jäävuori. Eli nähdään vain pieni osa noista ongelmista, Eli se, mikä vedenpinnan yläpuolella näkyy, on epämiellyttävää, mikä on sen alapuolella on vieläkin epämiellyttävämpää. Eli mielenkiintoista tässä Mutetti tarinassa ja sen pää- ja pääjohtajan nimitoinnin poistamisessa on se, että siinä on taustalla faktoja, jotka eivät varmaankaan miellyt- tule miellyttämään meitä. Edelleenkin on olettamuksia ja viitteitä siitä, että tulemaan yhä enemmän jäävuoria kuin mitä haluaisimme. Minä en tällaisia jäävuoria halusi jatkossa. sen takia vetosi siihen, että rohkeasti reformoitaisiin, ratkaistaisiin ongelmia ja kirjoittaisin tähän asioita, jotka niin pitäisi tehdä. EPOlla on sisäisiä checks and balance-menettelyjä, Olafissa näin ei ole tämmöistä keskinäistä valvontaa, mutta Olafin intressissä pitäisi olla itsessäkin, että nuo hallintaongelmat nyt sitten heti ratkaistaisiin. Ja sitten valvontakomitean kysymys, niin arvioilla oli samanlaisia ongelmia arviointikerroksessa lukee sivulla 10 komissionaisen kirjassa, että itse asiassa tiettyjä asioita voi pystynyt sanomaan, koska ei ollut sanotaan, eli koostettujen tietojen puolella lack of disaggregated data ja niin edelleen, kun sivulla 10 lukee, että tutkintaan varten ei ole tarpeeksi tietoa. No nyt viimeinkin pitää olla tarpeeksi rohkeita ja saada dataa pöydälle. Pöydällä on niin rohkeita, että Olafin tiettyjä aloja voidaan tutkia tarkemmin. Et ole varma komission jäsen, toivottavasti, että olisitte oikeassa, mitä tulee tähän Olafin menestystarinaan, mutta jos nyt tästä puuttuu tehokkuutta ja toimivuutta, kun on näitä päätettyjä tapauksia, ja että kun nyt sitten on jotakin ilmennyt, niin vielä siihen on, niin tässä on monivuotinen väline, 56 prosenttia on tuo luku vain kaksi vuotta, mutta huonompi 2008 ja sitten 2012 ja 16, 2012 luku oli 31 prosenttia, 2016 43. Ne ovat kaksi huonointa vuotta, joissa saatiin vähiten tuloksia prosentuaalisesti suhteessa avattuihin tapauksiin, autettuihin tutkimuksiin, joten minusta Olafilla on kyllä menestysongelma, hän täytyy olla, koska no, olette oikeassa, oli myös se, missä, että sillä ei ole, tiet, ei ole tiettyjä oikeuksia, mutta voidaanko nämä valtuudet antaa niin sitten tuolla oikeusperustalla ja näiden valvon, ulkopuolisten valvontamahdollisuuksien myötä. No tässä puuttuu checks and balances-menettely ja tästä keskinäistä valvontaa. Tässä viitattiin usein siihen, miten tärkeää, että olisi tiedottu pankkitilitietoihin. No millä on suuri estoja, mitä tulee Olafin rakenteisiin. Pitäisi parantaa. En nyt olisi valmis antamaan niille enempää tietoja se muuten tähän kohdistut henkilöt, niin se johtaisi vain suurempiin ongelmiin, koska meillä on ongelmia tietyissä menetyissä kanssa. Sen takia nämä on pitää ratkaista ennen kuin voidaan siirtyä seuraaviin vaiheisiin. Tähän olisi teitä kannustaa valvonta komitea. Minusta tuo lausunto oli hyvin mielenkiintoinen, kiitos siitä. Se osoitti hyvin selvästi, että sisäiset säännöt, jotka pääjohtaja sitten sitten, josta sanottiin, no niitä sääntöjä pitää hioa lainsäädännön myötä. Näin ollen oikeusvaltioperiaatteessa kysymykset voidaan oikaista. En pitää päättää, mitä me haluamme. Osa ongelma 20 vuosien ajan on ollut aina sama. Osaamista on aina sama, sille tuo Olafin luonne Eli toisaalta on hallinnolliset tutkimukset, toisaalta rikosoikeudellinen relevanssi. Tuo tarina, tuo juttu pitää ratkaista, eikö se oli parempi, että ollaanko täysin puhdassa hallintoväline hallintotutkimuksia, noissa tutkimuksia varten, ja silloin olisi hyvä apu, jos se olisi komission asiakirja, joka se vertaa jäsenvaltioita, mitä siellä viranomaiset ovat tehneet, mitä oikeuksia niillä on ja mitä velvollisuuksia. Näinhän tämä alkoi Eppossakin, ja se oli lupaavaa, mutta vaikuttavaa. Tästä tarvitaan enemmän tietoa, jotta lainsäädäntö saadaan liikkeelle. Nyt katsotaan, mitä epäohjatuksessa lukee. Niin no, minulla on suuria ongelmia sen kanssa ja on hankala kuvitella, miten tuo kaikki sitten voidaan virtaviivaistaa. Esimerkiksi EPPO-asetuksessa tutkintaa voidaan määrätä vain, jos yli neljä vuotta vankeusrangaistusta saattaa seurata syytteestä. Olaf asuksessa sinä tällaista mitään. Eli miten mitä tätä, jos Eppo pyytää, että Olaf... Äh, siis mit, mitä jos Eppo pyytää Olafilta virka-apua? Ja mitä jos tämä koskettaa valtiota, joka ei kuulu Eppon piiriin? Unkari, Puola esim. Miten sitten käsittämään kysymyksiä siitä, että Eppo voisi pyytää näitä asiakirjoja, jotka puuttuvat kaikki Olaf-asetuksesta, mutta jotka ovat kuitenkin relevantteja. Miten kestämme sen, että tuo henkilö Olaf-menettelyssä, hänellä ei ole oikeutta nähdä asiakirjoja tai näitä Olafin loppukertomustakaan. No, tämä saatiin kyllä vaivalla läpi ainakin niin, että nämä henkilöt voisivat kommentoida noita asioita. Sehän on kuitenkin perusoikeus rikosoikeusmenettelyssä. kun taas sitten EPPO-alalla tuo menettely nostava henkilö, hän saa, käsi, hän saa kaikki asiakirjat käyttöönsä, miten me nämä kysymykset ratkaisemme, että on huomattavia eroja näiden henkilöiden välillä. Eli että EPOssa on enemmän, epäasetuksen mukana on enemmän oikeuksia kuin nollafasetuksessa. Jos me nyt tätä yhdenmukaista, niin tulee ongelmia. EPOssa. Sen takia rohkaisi siihen, että nämä kysymykset käsiteltäisiin perustavanlaatuisesti. Eppossa on vain yksi artikla, joka puhui tästä Olafin kanssa ja tietojen vaihdosta. Näitä ongelmia ei kuitenkaan käsitellä, jotka juuri mainitsin, eikä mistä ratkaisusta puhuta. Sen takia Olaf-asuksessa tämä pitää näin tehdä. Haluaisin viitata siihen, että Olaf itse, silläkin on ongelmia. Kuullaan case management-järjestelmästä, joka perustui 9 miljoonaa eurolla, ja nyt se ei toimi. Miten sitten? No, 5 miljoonaa lisää pitäisi siihen vielä syyttää Ja sitten, no kiitollisia tiedosta, koska kuullaan, että sillä ei voida työskennellä, ja kuullaan, että tämä, nämä järjestelmät ja sisällöt tuossa järjestelmässä, niitä voidaan muuttaa ilman, että sitä dokumentoidaan. Ja Nämä ovat dramaattisia asioita, jotka vaikuttavat Olafin tehokkuuteen ja siihen, mitä tehdään yhteistyötä Eppon kanssa. Tässä on monia ongelmia. Olen yrittänyt niitä nyt käsitellä. Nyt valiokunnan ilmoitan, että laitan tästä työasiakirjan, jossa on lausuntoon perustuen ja epoistukseen perustuen. Puhumme tästä reformitarpeesta. Käytämme myös valtakomitean lausuntoa ja olisi hyvä, jos komissio sitten voisi kerrankin tehdä enemmän kuin tupakon minimi 16 vuodesta komission jäsen, joka kesti no, viisi vuotta. Neljä vuotta pitää laskea sitä pois, koska komissio teki ensi ehdotuksen ja sitten veti sen takaisin kaksi parikin kertaa, sitten teki kolmannen ehdotuksen. Eli paljon aikaa hukattiin, koska komissio tässä hankalassa tapauksessa ymmärrän, että tämä on hankalaa, että siellä ei ollut sopua, mitä se pitäisi tehdä – mutta nyt tiedämme, mitä meidän pitää tehdä, Jolla me tässä onnistun, niin sitten tulemme epäonnistumaan niin kuin Olafissa nyt on käynyt. Tämä on ollut alioptimoitua toimintaa. Tämä ei voi meitä millään tavalla tyydyttää. Nyt viisi puheenvuoropyyntöä, neljä puheenvuoropyyntöä vielä tullut. Kollega Javor aloittaa, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitos komission jäsen Oettingerelle ja myös arvioinnista asetuksen tiimoilta. Suurelta olen samaa mieltä huolienne kanssa tässä kertomuksessa. Varsinkin olen samaa mieltä käsitysten kanssa siitä, että Olafin riippumattomuus täytyy säilyttää senkin jälkeen, kun Eppo perustetaan, varsinkin kun on aika moni jäsenmaat, joka ei mukaan tule Eppoon. Ja niiden kohdalla Olaf on ainoa tutkintaelin EU-ssa, jotta voidaan valvoa EU-varojen käyttöä. Mutta niissäkin jäsenvaltioissa, jotka lähtevät Eppoon, Olafilla on tarjota ehkä jotain lisää arvoa, kun yhteistyötä harjoitetaan Eppon kanssa. Mielestäni tärkeää on myös, että otit esille muutamat puutteet, jotka liittyvät tutkinnan suorittamiseen. Ajattelisin, että varsinkin kun on sellainen tilanne, että Olafin tutkinta on kansallisen lain alaista, ei sitä voida hyväksyä EUn e elin tekisi eri tavalla tutkintatyötä eri maissa, eri oikeusperustalta, jotain sille pitää tehdä. Niin ikään olen samaa mieltä, että Olafin tehtäviä ja tutkintavaltaa pitäisi kasvattaa. Tässä mainittiin pankkitiliin käsiksi pääseminen, ehkä menetetyksi tuomitseminen, vakavarinkointi ja niin edelleen. Mutta jotain ongelmiakin edelleen on. Tässä olen samaa mieltä Rova Greslen kanssa. Ehkä tarvitaan isompi remontti Olafissa, kun siellä on tiettyjä perusongelmia, jotka pitäisi selvittää. No, useimmat tulivatkin jo esille. En aio niitä toistaa, mutta kyllä lisäisin muutaman muun seikan, jotka minun käsittääkseni ovat vielä ilman vastauksia. No täällä oikeastaan Rouva Fasenda jo mainitsikin tämä Olafin suositusten seuranta. Olen samaa mieltä. Emme oikein voi mitata Olafin vaikuttavuutta tai tehokkuutta tapausten määrällä. Oikeastaan viimeinen mittatikku tehokkuudessa on se, että jos heidän suosituksensa tulevat hyväksytys jäsenvaltiossa, onko niillä jotain seurauksia? Esimerkiksi, että kansalliset viranomaiset tekevät tutkintoja, tutkintaa tai sitten tuomioistuimet antavat päätöksiä. Usein on niin, että Olafilla ei ole edes käytössä tietoa siitä, miten paljon suosituksia noudatetaan jäsenvaltioissaan. Se on ihan kuin vain tekisi toimistotyötä ilman, että sillä on mitään merkitystä. Sitten Toiseksi yksi tärkeä asia, joka liittyy Olafin suositusten avoimuuteen. Niin tiedän, että se on arka aihe. Joskus Olafin suositukset lähetetään toimia kansallisille viranomaisille, eikä niitä voi julkaistakaan rikostutkinnan salassapitokysymysten kysymysten vuoksi. Mutta toisaalta olen sitä mieltä, että Kansalaisilla varmaan aika lailla mielenkiintoa nähdä näitä tietoja, joita on suosituksissa juuri nyt. Ei ole oikeastaan mitään sääntelyä näiltä osin. Jossakin tapauksessa tutkinnan suositukset julkaistaan jäsenvaltioiden, hallitusten, viranomaisten toimin tai sitten ei ole minkäänlaista tietoa suosituksista. Tämä oikeastaan heikentää myös oikeuden antoa, jos suositusten läpinäkyvyydessä on paljon kirjavuutta. täytyy punnita tietenkin rikostutkinnan tarpeita versus julkista mielenkiin, julkinen mielenkiinto, joka kohdistuu suosituksiin asiakirjoihin. Kolmanneksi. Tämäkin on vähän arka juttu. Nimittäin, että Olafin suositukset toimitettaisiin hallituksille. No yleensä se sopii. Olaf tekee tutkintatyön, sitten lähetetään suositukset komissiollekin. Komissio puolestaan toimittaa lopulliset suositukset eteenpäin esimerkiksi jäsenvaltioille. No, normaalitilanteessa se toimii, mutta joissakin tilanteissa, joissakin jäsenvaltioissa on selvä yhteys – hallituselinten ja mahdollisten korruptiotapausten välillä. Silloin Olafin suositukset, jotka oikeastaan viime kädessä iskevät hallituksen elimiin, jos käytetään EU-varoja. Ja sitten suositukset kuitenkin lähetetään myös hallitukselle, vaikkakin ehkä samaan aikaan kansallinen viranomainen myös suorittaa tutkintaa. Tämä saattaisi myös heikentää kansallisten viranomaisten kykyä harjoittaa jotenkin vaikuttavaa tutkintatyötä. Eli tässä näen vähän myös ongelmia, jotka on selvitetty. Ja lopuksi tämän viimeiseksi olen aivan samaa mieltä Rova Greslen kanssa, että Olafin uudistuksen yhteydessä pitäisi jotain ratkaisuja löytyä myös kun ei ole oikein olemassa Olafin toimia kohtaan oikeustoimikeinoja, ei ole kunnollisia oikeustoimikeinoja niille, jotka ovat tutkinnan alaisia. Ellei ole tällaista vastavuoroista valvontaa, niin totta kai minä haluan vahvistaa Olafia ja laajentaa toimivaltaa, mutta Siinä tarvitaan kunnollista valvontaa, muuten ei voida edetä sillä tiellä. Siksi olisi kaikkien etujen mukaista luoda valvontajärjestelmää Olafin kanssa samalla kun sitä vahvistetaan. Kollegi Sarvamaa, miten? Edustaja Sarvamaa. Thank you, Chair. Um... Kiitos. Puheenjohtaja, kiitoksia Komissaari Oettinger Erityiskiitokset myös valvontavaliokunnalle. Olaf on ollut yksi näistä kaikkein mielenkiintoisimmista aiheista minulle jo muutaman vuoden ajan, varsinkin vuosina 2012-2015. Kukaan teistä ei vielä sellainen. Se, mitä mutta muista tietysti edustaja Mylderin täältä valiokunnasta. Muutama kommentti vain. Tuen sitä, mitä edustaja Javor totesi tuo myös puheenjohtajan Puhun hyvin lyhyesti. Juridisesti on täysin sietämätön tilanne se, että meillä on ikään kuin Euroopan unionin FBI, sisäinen FBI, FBI eikä sitä säännellä kunnolla niin, että sillä esimerkiksi ei ole selvää juridista puitteistoa kun se vaikkapa salakuuntelee kansalaisia päätöksentekijöitä tässä tapauksessa. Ja näinhän edelleen on. Eli voin vain liittyä muiden joukkoon ja todella neuvoa komissiota ottamaan, suhtautumaan tähän erityisen vakavasti. 883 muokkaus täytyy hoitaa kunnolla ja perusteellisesti niin, että tämänkaltaisia porsanreikiä ei sieltä enää löydy sitten uudelleen muokkauksen jälkeen. Tähän liittyen laajennetut tutkintavaltuudet, kyllä, mutta vain siinä tapauksessa, että kaikki Tämä on hyvin säädelty. Tämähän kulkee käsi kädessä muun kanssa. Eli olisi kovin vaarallista laajentaa näitä tutkintavaltuuksia tukkimatta kaikkia porsareikiä asetuksessa, kun kysymys on oikeasta juridisesta puitteistosta ja vastuusta siitä, sillä mitä tehdään. Eli tämän asetuksen lopputarkastelun täytyy sujua kunnolla. komitealta haluaisin kysyä, että en tiedä menikö minulta ohi tuosta alusta, mutta jos ymmärrän oikein, niin kaikkea tietoa ei vieläkään ole tarjottu valvontavaliokunnalle. Tämä tietysti on yksi niistä asioista, jotka ovat aivan avainasemassa, kun pyritään saamaan koko tämä rakenne toimimaan. Eli meidän täytyy saada homma toimimaan. Olemme tästä puhuneet vuosikausia, edelleen ollaan tässä. Nyt on kyllä korkea aika vihdoin mennä eteenpäin sen suhteen, miten Olaf toimii. Ja lopuksi niiden oikeudet, joita tutkitaan. On vaikea olla siteraamatta erittäin tiukkaa tapausta, jossa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastustuomioistuimen jäsentä tutkitaan Olafin toimesta. Tietysti ihan ok, että me emme tunne kaikkia täällä, mutta kyseinen jäsen Pingsten, hänen ainakin pitäisi nyt tietää, mitä, mistä syystä häntä tutkitaan. Tällainen on erittäin dramaattinen, mutta erittäin tavallinen esimerkki siitä, että tässä ovat kyseessä sellaiset sotkut, joissa meillä ei ole varaa Euroopan unionina olla mukana. Kyseessä ovat erittäin vakavat asiat. Yhteenvetona Olen aivan samaa mieltä kuin sinne, mitä Fosenta totesi, että valvontakomitealla on erittäin ajankohtainen, erittäin tärkeä rooli tällä hetkellä. Kiitoksia. Thank Kollegi de Jong, Edustaja de Jong. Very much, uh, Kiitos puheenjohtaja kiitos komission jäsenelle sitä, että se esitteli arviointikertomuksen. Kiitos myös komitealle lausunnon esittelystä. Paljon on sanottu. Ja puheenjohtaja alussa sitten pitkän puheenvuoron. Ja veitte pois, joita ei saattanut olla. Ja puhuitte kyllä valiokunnan puolesta, puhuitte ainakin meidän ryhmämme puolesta myös. Juuri se, mitä sanoitte, on tämä pääongelma tällä hetkellä, että on EPPO-asetus, joka on hyvin yksityiskohtainen myös menettelyoikeuksista ja sama ei ole Olafista. Eli se on tämä pääviesti tästä keskustelusta. Sitten yksityiskohti pari asiaa. Ensinnäkin tuo tutkintatapausten valinta ja sen valintakriteerit on ihan mielenkiintoista katsoa tuota liitettä arvioinnissa, sillä siinä huomataan, että seminaareissa, työpajoissa esimerkiksi on hyvin selvää, että sidosryhmät siellä ovat melko kriittisiä siitä, miten selkeitä nuo valintakriteerit olivat, miten niitä sovellettiin. Ja tässä lukee, että keskusteltiin myös väärinkäytösten paljastajan statuksesta. Sekin on tärkeä aspekti tässä mutta just sitten lukee komission arviointikertomukseen itsessään, niin se johtaa sen päätelmään, että No kysymyksen pääjohtajana on, että onko tämä tärkeä ongelma. Minusta se on, mutta lisäksi suhteessa siihen, ettei ole selkeitä kriteerejä, sillä jos katsoo kriteerejä, ne ovat hyvin yleisiä ja ne voidaan tulkita monin eri tavoin joita pohdimme vain, mikä on paras tapa tästä eteenpäin. Sanon tämän sekä komission jäsenelle että valvontakomitealle, mikä se on paras tapa käsitellä nämä pitkään jatkuneet ongelmat. Sitten toiseksi, monet muut mainitsivat tämän, nämä menettelytakuut. No olin hyvin järkyttynyt, kun luin tämän taas liitteistä, että mitä tulee menettelytakeisiin, niin yleisesti ottaa jotain vasta vastaavasti sitä mieltä, että ne ovat hyvin tärkeitä, ne ovat selkeät. Ja sitten mitä ylemmäksi menee pääjohtajatasolle asti, niin näkee, että tätä pidetään suhteettomana. Jos katsoo epäositusta, jos katsoo mitä huolia myös valvontakomitea on siitä maininnut, niin huolestuttaa minua, että Olafin henkilöstö itse ajattelee, että nykymenettelytakkeet ovat, niiden suhte, ne ovat suhteettomalla tasolla, että miten niitä voidaan parantaa Olafin tuella, sillä tarvetta on keille menettelyn suhteen. Sen takia, mitä mieltä komission jäsen on tästä valvontakomitean suosituksesta, joka tehtiin tänään, että katsotaisiin, josko pitäisi olla perusoikeus toimija tai joku riippumaton toimija, joka tätä tarkastelisi sillä. Tietysti kun luin komission arvion, että neuvosto ei suhtautunut tähän myönteisesti, no meille tämä on olennainen asia, että päästään eteenpäin olla kysymyksiä. Kiitos. Kollegi Salafranca. Edustaja Salafranca. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös komission jäsenelle, valvontakomitean jäsenille näistä kannanotoista tähän mietintöön liittyen Olafin toiminnasta. No minua kiinnostaa tässä eniten koko tässä teemassa se, että Olaf on mahdollisimman tehokas ja vaikuttava, kun petoksia torjutaan ja puolustetaan meidän rahoitusetujamme Euroopan unionissa. Minä puhun ihan lyhyesti, koska puheenjohtaja ja muut kollegat, kuten meillä päin sanotaan, nostivat kissan pöydälle. Tässä tarvitaan puheenjohtaja kolme selvää asiaa. Komission jäsen, parempaa koordinaatiota ja täytyy myös toimivallat selvittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Jos minä nyt olenkin sen puolesta selvästi, että päästään tästä eteenpäin ja Olafin tiimoilta me olemme keskustelleet paljonkin, että siellä käytetään kuitenkin paljon myös yhteisön varoja nimenomaan yhteisesti jäsenvaltioiden kanssa, mutta Olaf ei voi kuitenkaan osallistua jäsenvaltiossa näihin operaatioihin, koska siinä pitäisi sitten noudata kansallista oikeutta. Ajatellaan paikan päällä tehtäviä tarkastuksia. Siinä Olafilla kyllä pitäisi olla parempi toimivalta. Toiseksi tarvitaan myös selvyyttä toimivalta rajoissa, kun on kyse Olafin toiminnasta ja sitten toisaalta EPPON toiminnassa. Et kuten puheenjohtaja totesi, kun on hallinnollisesta tutkinnasta ehkä kyse rikosoikeudellisista tutkinnoista, ja täällä juuri todettiin, että asetuksessa on vain yksi artikla EPPON kohdalla, että siellä olisi jotain varauja käytetty yhteistyöhönkin. Ja sitten kolmanneksi lopuksi tässä tarvitaan myös selvyyttä, kun on kyse yhtäältä Olafin toiminnasta ja toisaalta valvontakomitean toiminnasta. Jo pitkään olemme tätä huomanneet olevan epäselvyyttä siinä, mitkä oikeastaan tehtävät ovat valvontakomitean. Mä, sanotaan, että kolmen oikeudellisen yksikön käsityksiä myös käytetään hyväksi ja tukena minä kysyisin komission jäseneltä, oletteko samaa mieltä yksikköjen näkemysten kanssa. Ja myös valtakomitean puheenjohtajalta kysyisin, ovatko lausunnot sellaisia, jotka ongelma ratkaisivat. Ja kun komissio meille nyt on kertomuksen laatinut, niin siinä puhutaan myös 2013 asetuksen tarkistamisesta. Ja tämä pitäisi hyväksyä, jotta huomioitaisiin myös nämä puutteet vielä samaan aikaan, kun voimaan tulee myös EPPO-säädös. Herra komission jäsen. Herra komission jäsen, oletteko sitä mieltä, että ajoitus on sama, kun ruvetaan soveltamaan tätä tarkistamista ja EPPOa ja lopuksi vielä yksi kysymys, puheenjohtaja. Minusta on olennaista, kun ajatellaan demokraattista valvontaa ja seurantaa ja Olafin hallintoa ylipäätään. Herra komission jäsen, yksi selvä kysymys teille. Hyväksyisittekö te demokraattisen valvonnan ja vastuun siirtämistä tälle valiokunnalle Euroopan parlamentille? eikä valvontakomitealle, kun asetusta tarkistetaan, kuten useimmissa parlamentaarisissa järjestelmissä on tilanne. En tunnustaen toki Olafin riippumattomuus ja toimintakenttä, mutta ettei riittäisi, että demokraattinen valvonta olisi pelistä poissa. Ajatellen tätä valiokuntaa ja parlamenttia. Kiitos. Kollegi Valli, bitte. Edustaja Valli. Kiitos. Minäkin kiittäisin komissiota, komission jäsentä tästä arvioinnista ja totta kai myös valvontakomiteatta näistä mielenkiintoisista tiedoista. Valiokunta, talousarvovaliokunta monesti käsittelee näitä Olafin kysymyksiä. Kollegat puhuivat jo paljon. Halusin antaa myös aikaa kunnon vastauksille. Mutta palaisin siihen ongelma, joka liittyy tiedon saantiin. Se on mainittu myös teidän arviossanne tutkinnan aikana. Se on todellakin ongelma, joka ei ole pelkästään Olafin haittana, vaan koskee kaikkia muitakin jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisia, jotka tekevät tutkintaa muun muassa rajat ylittävissä petostapauksissa. Kuten tiedämme, siellä on myös rakennerahaston varoja mukana. Kysyisin teiltä, yhteistyöstä viranomaisten kesken. Ehkä yksi ratkaisu olisi antaa Olafille lisää toimivaltaa, mutta eri syistä se on ehkä ymmärrettävä, että jäsenvaltiot eivät sitä hyväksy. Olisi yhteistyötä siis eri viranomaisten kesken, jos nimenomaan pitää tehdä tutkijatyötä pankkitileillä ja niin edelleen. Kuitenkin kun on kyse rakennerahoista kysymys, Ehkä komissiolta voisi tulla jonkinlainen ehdotus yhteistyön ja tiedonvaihdon tiimoilta, jonkin, jonkinlaista keskinäistä avunantoa jäsenvaltioiden kesken silloin, kun on kyse rakennerahastoista. Kun, kun silloin viranomaisilla ehkä ei ole mahdollisuutta tehdä kunnon tutkintatyötä vetostapauksissa, kun vielä ei ole tällaista aloitetta. Budjettivaliokunta on kyllä nimenomaisesti ottanut esille tämän. Ainakin minun maani viranomaiset ovat painostaneet tähän suuntaan, koska haluaisivat kunnolla tehdä työnsä. Ja olen, ymmär, halusin ymmärtää, miten komissio haluaisi tällaista poliittista vaihtoehtoa toteuttaa, jotta saataisiin tiedonvaihtoa ja nimenomaan rakennerahastoissa, koska se on ehkä kaikkein tärkein talousarviota käsiteltäessä. tässä. Kollegat ottivat esille paljon muutakin ja olisi kiva kuulla teiltäkin vastauksia. Täällä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Edustaja Vaan. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle ja valvontakomiteallisesti ensille kollegalle. Ja Mulder, hieno nähdä sinut Jan täällä taas. Tietysti Olaf on hyvin kiistanainen kysymys tässä valiokunnassa. Se on ollut niin jo pitkään. Paljon kuumaa keskustelua käyty tässä valiokunnassa. Ja tämä on yksi parhaimmista Olaf-keskusteluja, joka meillä on ollut. Se on ollut rakentavaa ja ideoita on voitu esittää jopa tulevien reformien osalta myös. Ja EPPO perustaminen on tämmöinen uuden mahdollisuuden, loistava mahdollisuuden tehdä muutoksia, uudistuksia ja reformeja, joten, jonka meitä Olafistakin voisi tulla tehokkaampi jatkossa. Se pitäisi myös pitää silmällä siitä syystä, olette mukana tässä keskustelussa siitä syystä, halusimme ehdottaa muutoksia jatkon osalta. Ja on asioita, joita voidaan parantaa Olafissa ja sen toimintaa ajatellen pitää taata todellakin riippumattomuus. on täysin tärkeää tarkastella, miten tutkintaa tehdään miten se valitsee nämä tapaukset, kuinka kauan nuo jutut kestävät, mitä, mitä muuta. Tämä, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja sitten valvontakomitea aikaisemmin kritisoinut tietojen puutetta, jota tulee Olafilta heille. Ja no ehkä tämä mahdollisuus meille ratkaista nämä kysymykset nyt kerrankin kunnolla. Täysin siis hyvä määritelmä siitä, mitä tietoja pitäisi antaa valvontakomitealle Tämä voisi nyt hyvä mahdollisuus toimia meillä. Ja sitten EPPO-keskustelut, niin pitää varmistaa, että ei ole mitään päällekkäisyyttä Olafin ja EPPOn välillä ja niin edelleen. Komission jäsen vaikuttaa siltä, että olette haluton tekemään suuria muutoksia kerralla ehdotatte kaksi vaiheista lähestymistapaa kun muutetaan asetusta 83 2013 vuonna 2012, tällaisia merkittävämpiä muutoksia sitten vielä myöhemmin. Eikö se hyvä, jos selittää meille, mitä näette ykkösvaiheeseen ja mitä kakkosvaiheeseen kuuluvaksi. Sitten ehkä näemme tämän suuremman kuvan ja kokonaistilanteen, näemme mikä, mitä muutoksia tehdään kokonaisuudessaan, jotta voidaan parantaa Olafia, jotta se tulee tehokkaampi. Sitähän me kaikki haluamme. Kollegi Takkula, pidä. Edustaja Takkula. Okay, thank you, Chair. <clears throat> I also... Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää komissiota tästä käytännönläheisestä lähestymistavasta. Vaikuttaa siltä, että komissio ymmärtää, että paljonkaan ei tehdä, jos yritämme tehdä liikaa muutoksia. Muutama sana halliryhmän nimissä. Tässä mm, kertomuksessa otetaan esille useita puutteita, Mm, pääasiassa liittyen Olafin toimivaltaan ja sen tehokkaaseen toimintaan ja yhteistyöhön jäsenvaltioiden, kuten myöskin valvontavaliokunnan ja muiden elinten kanssa. Vaikka kaikki nämä kohdat ovat erittäin tärkeitä ja kaikki niihin tulisi puuttua, niin tällä hetkellä meidän pitäisi keskittyä pitäisi keskittyä niihin muutoksiin, jotka löytyvät tästä tulevaisuuden näkymyksistä, sillä ne liittyvät suoraan EPOon. EPO aloittaa toimintansa ensi vuonna ja on oleellista, että taataan sen jouheva yhteennivoutuminen Olafin kanssa. Nämä ovat muutoksia, joista tulee neuvotella. Viimeksi tehtiin suuria muutoksia asetuksiin. Komission ehdotus esitettiin vuonna 2006. Neuvottelut kuitenkin vasta päättyivät vuonna 2013. Jos ottaisiin huomioon kaikki nämä suositukset, jotka mietinnöstä löytyvät, emme kykenisi tekemään tarpeellisia muutoksia tämän toimikauden loppuun mennessä. Tämä saattaisi johtaa siihen, että sekä Olaf että Eppo toimisivat e- tehottomasti seuraavien vuosien aikana. Tästä syystä meidän tulisi pitää nämä muutokset aika teknisinä ja keskittyä Olafin ja Epon välisen yhteytyöhön ja lykätä näitä laajempi pohjaisia muutoksia seuraavaan mandaattiin. Kiitoksia. Komission jäsen, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, edustajat, niin Olafin oikeusperusta on neljä vuotta vanha No, silloin haluttiin saavuttaa enemmän, sen tiedämme, mutta se, mitä nyt olafastuksessa lukee, no neuvosto ja parlamentti sitä päättivät. Minä silloin raken, olin mukana energiakysymyksissä lähinnä. Ja suhteellisen aikaisessa vaiheessa ryhdymme arvioimaan tilannetta neljä vuotta myöhemmin. Tilanne on tämä. Meillä on ulkoinen ö, lausunto arvio, joka on Olafin verkkosivuilla saatavilla. Kaikki voivat sitä käydä katsomassa. Ja nyt sitten meillä on oma kertomus ja herra Mulderin ja hänen valvontakomiteansa lausuntoja, niin me pyritään valmistamaan näitä muutoksia. Eli neljä vuotta vanhalle asetukselle, josta te olette olleet päättämässä. Yllättäen tuli Eppo minä en siihen enää uskonut. Vuosi sitten tilanne näytti huonolta, päättymättömältä tarinalta. Se näytti. Sitten tuli läpimurto. Vahva ja hyvä Italian myötävaikutusta oli taustalla. Ja 20 jäsenvaltio kuitenkin tuli mukaan. Ja Eppo 2020 loppuun mennessä pitäisi työnsä aloittaa. Valmistelutyöt, jossa olisi tämmöinen alustava johtaja, ja sisäinen task force erityisryhmä ja työryhmä. Nämä valmistelut ovat nyt käynnissä, joten kolmessa, noin kolmessa vuodessa meidän täytyy saada tämä tehtävärajoitus Epon ja Olafin välillä saada sovittua. Epoistuksessa on artikla yksi, jossa selvästi sanotaan yhteistyöstä Epon ja Olafin välillä. Ja sen vastakappaletta tarvitaan Olaf-asetukseen. Se on tärkeintä erään artikli 101 Olaf sen suhteet Eppoon. Minun kantani seuraava. Eppo on nyt perustettu ja Olafin on pitänyt luopua tietyistä toiminnoista. Tämä henkilöstömäärä pystyttiin, sitä pystyttiin laskemaan. He, jäsenvaltiot halusivat pelata nollasummapeliä, halusivat perustaa Eppon ja samalla ottaa Olafin paikkoja säilyttää Olafin sellaisena, sitä ei voida, olisi voitu ajatellakaan. Sen takia on nyt huolissani budjetin osalta, että Olaf pysyy kuitenkin suorituskykyisenä A ja B, että se voi sitten pysyä edelleenkin hyvin toimivana elimenä, että se houkuttelee asiantuntijoita, motivoituneita nuoria henkilöitä työntekijöikseen. Tässä olisi nähdä lasi puoli tyhjän tai puoli täytänä. Olafin lasi ainakin puoli täynnä Meillä on hyvä vaikutelma siitä. Kokonaisvaikutelma Olafista on ollut erittäin hyvä. Olen puhunut monien kanssa, työntekijöiden kanssa, jotka ovat motivoituneita ja kompetentteja. Meillä on erinomainen pääjohtaja. Olen kiitollinen hänen vaimolleen, että hän oli valmis tuota työtä jatkamaan puoli vuotta. Sitä ei pidä lykätä loputtomiin. Olemme läheisessä yhteydessä ja parametrit tulemme tuon ehdokasluettelon lähettämään osan pian tammi-helmi kuussa. Todennäköisesti tulemaan tuo ratkaiseva aika. Meillä on kyllä tuon ehdokasluettelo, rajallinen sellainen tavoitteena on, että alkuvuodesta tuo seuraaja, olihan mies tai nainen, sitten voi jatkaa tuota työtä. Niin hän on ollut jo vuosia pääjohtajan edustajana sen takia parlamentin myöntämystä ei tarvittu. Pyyntöni on, että hyväksykäämme nyt, ja vaatikaa komissiota kyllä kaikki, mitä juridisesti meidän täytyykin toimittaa. Ja vain raj- vaatikaa vain rajallisesti se, mitä haluatte poliittisista syistä. Tunnen Olaf-asetuksen, teen kaikkeni, että Olaf täyttää kaikki velvollisuutensa. Meillä on ehdotuksia ollut tästä jo pidempään, jotka olette nyt jäädyttäneet, jotta ensin voidaan suorittaa tuota Olaf-arviointia, mutta nyt sitten tuota aihetta voidaan käsitellä yhdessä sitten tulee yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta tuo valvoja, kontrollööri oli meille tärkeä ja sen komissio osoitti jo 2014 vuonna. Sitten purttiin sitä, että puhuttiin erään EU-toiminnan jäsenen tutkinnasta. Var, olkaa varovaisia, tähän pätee myös luottamuksellisuus. In dubio pro redo on hyvin tärkeä periaate in dubio pro redo. Ja se, että pitäisi antaa nämä tarvittavat tiedot, tai siis pitäisi käsitellä luottamuksellisesti näitä tietoja, jos, henkilö, jos Olaf tutkii henkilön tapausta. Mutta nimitiedot. Että voisi sanoa, että Olafissa luottamuksessa on, on varassa, jos halutaan saada pankkitietoja, ja sitten tässä pyydetään tietoja, jotka ovat, joiden pitää olla luottamuksellisia. No siinä on nyt kahden edustajan puheenvuorot menneet kyllä ihan ristiin. Olaf on viranomainen, joka suorittaa hallinnollista tutkintaa. Sen takia sitä ei voida verrata FBIhin, Yhdysvaltain liittovaltapoliisiin sen rakenne ja tehtävät ja ehkäpä tunnettavuusasteeltaankin jotain täysin toisenlaista. Olaf, että heillä ei ole revolvereja aseita, heillä on vain asiantuntemusta. Sitten jäsenvaltiot ja avoimuus. Me kaikki olemme eurooppalaisia, Ja no, joku tulee Saksasta, tuonne Unkarista tai Italiasta tai Kreikasta. Valitettavasti Eurooppa on ainakin isämaiden Eurooppa. Sen takia vahva neuvosto ja sen takia parlamentilla täyttää lainsäädäntökompetenssia samalla tasolla neuvoston kanssa. Sinne olemme matkalla, mutta kansalliset ministerit, alueministerit, hallitukset, hallinnot nä- eivät EU-ssa näe nyt sellaista kumppania kuin pitäisi. Mitä tulee hallinnollisen kompetenssiin ja rikosoikeudellisiin menettelyihin, niin se on ollut kansankompetenssin ydinaluetta. No voisimme te olette Helsingistä, Roomasta tai minä Vernistä, ja sitten voitaisiin viinilaiselle äärellä puhua täydestä avoimuudesta ja asiakirjan luottamuksellisuudesta. Tehdäänpä niin. Mutta niin kauan kun tätä ei nyt saada Helsingissä, Roomassa, Ateenassa, Budapestissa kuntoon Merlinissä näitä asioita, niin no antakaa niin kauan meidän pysyä realisteina – olemme pohtineet tarkkaan, mitä tulemme ehdottamaan. Nyt tulee tähän valvontakomitean ehdotuksiin. Tulen niitä, ne ottamaan kyllä huomioon ja tulen keskustelemaan Mulderin muiden kollegoiden kanssa kyllä tästä vielä ennen maaliskuuta. Mutta mielelläni tar- tarvitaan kyllä sopu siitä, että EPPO alkaa 2020 siihen mennessä Olaf lainsäädännöstä pitää päättää. Te tunnette trilogeista neuvoston. Te tunnette neuvoston. Uskotteko vakavasti, että jos otetaan kaikki teidän kantanne, jotka ovat sinänsä, jännit, sinänsä jännittyneitä, jos ne otetaan nyt yhteen pakettiin, uskotteko, että tuo paketti ensi, ensi toukokuun mennessä menee läpi? Ei ikinä. Täällä on paljon kokemuksia, on tämä yhdeksän vuotta. No Epossa kesti neljä vuotta, Piffillä kesti viisi vuotta. Piff valmistui nyt kesällä, siinä oli viisi vuotta neuvotteluja. Ja just nyt tuon teidän mandatin loppuaikana toimitte järkevästi ja rajatte Epon ja Olafin tehtävät. No kyllä tätä halutaan varmasti, mutta jos ajatellaan ALV-kysymykset ja Olaf, niin no, meillä pitäisi nyt saada ihan maltillinen paketti tästä kaikesta aikaan, mutta sitten pitää painostaa neuvostoa, jotta neuvosto, Bulgarian puheenjohtajavaltio, puheenjohtajavaltio Itävalta ja sitten Romania. Meidän pitää kaikista sopia sitten huhti-toukokuussa 2019 mennessä. Ja sitten ilman aikapainetta voi saada toinen työstövaihe voitaisiin näitä pidemmälle meneviä kriittisiä pohdintoja ottaa huomioon toisessa paketissa. Mutta niin kauan olla voi työskennellä Epon rinnalla. Teidän kantanne ovat tärkeitä, minun kantani myös. Mutta ei tässä pidä hakea turhia vastakkainasetteluja työohjelmassa 2018 komissiota. No tunnette senkin. Siitä on äänestetty parlamentissakin ja siinä on puhuttu näistä maltillisista toimintatavoista. Jos halutaan olla kunnianhimoisempia, no sitä varten tarvitaan sidosryhmien kuuleminen. Siihen tarvittaisiin vaikutusten arviointi. Minun ehdotukseni tässä ulottuvuudessa tulisi aikaisintaan vuoden loppuun mennessä 2018 aikaisintaan. Tämä osoittaa, että ennen Epon työnalitusta no, tulee uudelle olaf pastuksella ei saataisi mitään, paitsi komission luonnosertussa. Ja sitten uusi komissio tulisi sitä käsittelemään. Tai katsotaan, että pistäisikö se suoraan sitten ö-mappiin sitä ei voida tietää. Osa teistä tulemaan seuraavassa parlamentissa, osa ei, mutta asiantuntijuutenne on tärkeää. Sen avulla voin painostaa neuvostoa, jotta saadaan maltillinen reformehdotus ensi keväänä, jotta saadaan vuoden sisällä nyt sitten läpi. Se on mahdollista. Toiseksi viimeinen asia Minun päähuoleni on tuo Olafin tulevaisuus, sillä Olafissakin tehdään leikkauksia tuon 5 prosentin tavoitteen myötä. Minun päähuoleni on, että onko meillä riittävä, onko meillä tarpeeksi päteviä työntekijöitä sitten, tarpeeksi työpaikkoja, olemmeko työntek- työnantajana houkutteleva, onko hyvä uraetenemismahdollisuudet Olafissa, sitä minä pohdin. Onko se houkutteleva työnantaja? Ja jos tuette minua, niin mieluummin sitten tulevina vuosina voitaisiin tehdä jotakin Olafin hyödyksi, eikä niin, että tämä koituu kaikki sen taakaksi. Kaiken kaikkiaan emme ole nykytilaan tyytyväisiä, kuten tietenkään valitettavasti EU no, ei ole tässä rakentavia ehdotuksia. Ja vain rajallisesti vaikuttaa tähän. Meidän viranomaisemme sekaohjelmissa, siinä kun pannaan täytäntöön monet eurooppalaiset säännöt ja päätökset, no riippuvat kansallisista ministeriöistä, hallituksista ja kunnista ja aluelaitoksista. Ne pitää ottaa sellaisenaan. Muuta parempaa vaihtoehtoa meillä ei ole. Meillä on 28 jäsenvaltiota, 200 aluetta, tuhansia kuntia, ja pienempää aluetta. Tämä pitää nyt ottaa sellaisenaan. Uskon kyllä, että Eurooppa ja EU ei ole korruption unioni. Tunnen tuhansia virkamiehiä. Olen ollut paikallisneuvostossa, Baden-Württembergin hallituksessa, Saksan liittopäivillä. Tunnen tuhansia komission työntekijöitä. Suurin osa niistä on ahkeria, heillä on maltillinen palkka ja ovat luotettavia, eivätkä epäluotettavia. Ja he eivät halua edesauttaa korruptiota tai olla korruptoituneita itse. Tietenkään kaikkia korruptiotapauksia ei ole saatu kiinni, mutta uskon, että Olaf, Olafilla on pelotteen vaikutus ja se voi, on voinut puuttua monin tapauksiin. Ja mitä enemmän tällaisia väärinkäytösepäilyjä saadaan tietoon, niin enemmän niitä tutkimme – ja kun tuo luku nousee, niin sitten odotan, että Olafin resursseja myös nostetaan tarvittaessa. Korruptitornan lasi on puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Ja Olaf on joka ansaitsee luottamuksemme. Ja toimiva pääjohtaja kokemuksellaan tällä hetkellä erityisesti sen ansaitsee. Teen kaikkeni, jotta uusi pääjohtaja hänen kanssaan, eikä ilman tai hänen kantansa vastaan, tuo nimitetyksi. Kiitos. Kiitos komission jäsen, mutta me nyt monta vuotta on käsitellyt Olaf-kysymyksiä. Ja tästä hienot, kauniit puheet eivät enää meitä auta. Olemme nyt nähneet, että nämä olemassa olevat ongelmat pitää ratkaista. Tämä ei nyt käy niin, että aina yritetään vain... No, on nyt ratkaista että eikä enää, enkä enää lakasta niitä maton alle sen takia. No viimeksi meillä on 120 tarkistusta, nyt ne tulee vieläkin enemmän. Ja tämä oli vaivalloista neuvoston kanssa, erityisen vaivalloista komission kanssa, hyvin vaivalloista kaikkien osallistujien kanssa. Ja voin vain sanoa, että minä henkilökohtaisesti on jossain tästä tehtävästä, sillä no, ei tässä mikään muuta. Haluaisin viitata siihen, että tuo valvoja, no komissio olisi tässä nyt takaisin, mutta meidän pyynnöstä sen jätettiin pöydälle. Me emme tätä työstäneet, koska neuvosto sanoi meille, että no, ette mitä tahansa, me emme tee mitään sen takia. Tämä nyt on vielä työsty, mutta uskon, että haluan näin tehdä sitten. Muilta osin on sanottu tietysti tuo pääjohtaja, no sehän on päätetty yhteisymmärryksessä, sen takia meidän kantamme on, että tietysti tuo virkan tekevä pääjohtaja, hänenkin asemasta pitäisi päättää yhdessä. Tästä olemme kyllä kirjoittaneet kirjeitä vuodesta 2011 komission kanssa. Silloin jo lähetin kirjeen komissiolle, joten tunnemme tilanteen, mutta no, aikataulu on tiukka sen takia, emme nyt halunneet taas käydä tähän käsiksi, jotta nämä tuntut kannat tässä käytäisiin läpi. Tietysti mistä mieltä virka tekevä pääjohtaja, no hänen olisi pitänyt, hänen tilastaan olisi pitänyt puhua meidän kanssa. Ki, nyt annan puheenvuoron vielä herra Mulderille ja Fasiendelle valvontakomitealle, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin sanoisin, että te teitte varsin tärkeitä huomioita liittyen mahdollisiin muutoksiin asetuksessa. Me olemme kyllä käytettävissämme aivoriiheilemään. Mainitsitte monia asioita, jotka on ratkaistavaa. Se koskee kyllä komissioita, jotka ovat aina valmiita keskustelemaan, jos meistä hyötyä on. Herra Javorin ja Sarvamaan kommentit ensin. Kyllä me olemme aivan samaa mieltä, että se on Euroopan unionin etujen mukaista, että meillä on hyvin toimiva Olaf kullon valvontajärjestelmä varustettu. Me olemme itse omassa työssämme, mutta olemme rehellisiä, jos vaikeuksia on. Mutta se on Euroopan unionin etujen mukaista, että meillä on riippumaton Olaf ja myös riippumaton valvontakomitea, joka sanoo, että nyt meni hyvin ja nyt meni pieleen. Siihen tarvitaan tietoa oli syy sitten mikä tahansa, viime vuosina on ollut vähän kirjavuutta siinä, niissä tiedoissa, joita on toimitettu. Siksi me olemme sitä mieltä, että ettei tulisi väärinymmärryksiä. Ei ole kyse pääjohtajasta enää, mutta se on mainittava lainsäädännössä, että on tietty vähimmäismäärä tietoa, joka on toimitettava valvontakomitealle. No siitä voidaan keskustella, mitä tietoa pitää toimittaa. Mutta jos viime vuosista lukee vuosikertomuksia, niin se on se vanha virsi aina siellä, että tietoa ei saatu. Ei sitä voida hyväksyä. Tässäkin on niin, että jos sekä Olaf että valvontakomitea riippumattomasti toimivat ja heillä on hallussaan riittävästi tietoa, niin se on Euroopan unionin etujen mukaista. Kaikki olen samaa mieltä herra de Jonin kanssa, että tarvitaan myös tutkinnan aloittamisen selkeät kriteerit. Siksi mainitsemme mekin sen kertomuksessamme, että ei riitä suuntaviivojen julkistaminen, vaan tarvitaan lainsäädäntöäkin. Mitä pitäisi sitten olla siellä, niin se on lainsäätäjästä kiinni, mutta selvää sen pitäisi olla, kuten myös läpinäkyvää. Mitä Olaf voi tehdä, ja mitä se ei voi tehdä. Herra Salafranka yhteisrahoituksesta täytyy selvittää asiaa, se on uusi asia. Paneudun siihen vaikuttaa oudolta. Mitä jos Euroopan raha jossain käytetään yhteisrahoituksessa tai sataprosenttisena, niin Euroopan raha se silti on. Olafin pitäisi pystyä tutkimaan sitä. Mutta minäpä paneudun siihen. Nyt en voi selvää vastausta antaa tänään. Herra Valli otti ja lähti. Herra Von taisin jo ottakin esille ne asiat, jotka tekin mainitsitte. Elena. Ne niin puheenjohtajan luvalla tietysti. Obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu não tenho muito mais a acrescentar, para além de que... Das... Kiitoksia. Kovasti kiitoksia kysymyksistä ja huomioista myös, joita puheenjohtajakin teki lukuisasti. Ehkä voisin sen verran lisätä, että mielestäni oli kovin mielenkiintoista ja hyödyllistä kuunnella teitä kaikkia. Nimittäin kaikki tämä osoittaa myös, minkälaisia sudenkuoppia ja vaikeuksia meillä on, kun pyritään selviytymään eri tehtävistä Olafissa yhtäältä, mutta sitten toisaalta myös, kun ajatellaan valvontakomitean roolia. Noin lainsäätäjän kannalta me olemme tehneet valvontatyötä niin kuin on edellytettykin, mutta me haluamme myös olla avoimin mielin rakentavassa hengessä niin, että voimme sitten auttaa Olafia eri tehtävissä, mutta myös pääjohtajaa Olafin koko toimintakentässä tutkintatyötä tehtäessä Euroopan unionissa. Meistä vaikuttaa siltä, että Euroopan syyttäjän viraston perustaminen on oikeastaan eräänlainen etuoikeus. Se antaa nimittäin mahdollisuuden myös Olafille määritellä lainsäätäjälle asetuksessa tarkemmin, mitkä ovat sen tehtävät, miten selviytyä näistä tehtävistä, miten voidaan kehittää myös niitä toimia, jotka on säädetty laissa. Ja näin vain Olaf voi olla vaikuttavampi ja tehokkaampi petoksen ja korruption torjunnassa tai mitä tahansa epäsäännönmukaisuuksia torjutaan. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että suhde Eppoon tuskin käy kovin vaikeaksi tai monimutkaiseksi. Nimittäin Eppon asetuksessakin säädetään, miten syyttiövirasto ryhtyy toimimaan. Olafin asetuksessa tietysti täytyy tehdä myös asiat selväksi. Eli mitkä ovat toiminnan säännöt. Mutta haluaisin tämä täs, täs, täsmentää tätä sen verran, että kun ajatellaan tutkintatoimia menettelynä, niin täytyy tarkkaan tietää, miten tutkijat hoitavat tämän kussakin tilanteessa, siis alusta aivan loppuun asti, huomioiden eri vaiheet tutkinnassa, miten edetä, toimia, miten myös menettelyiset takeet taata ja oikeudet. Eli että saadaan aikaan kunnon tasapaino tutkinnassa kaikissa sen vaiheissa. Olaf on jo mm, vuosien ajan kypsytellyt näitä menettelyjä, eli kokemusta on kertynyt vuosien saatossa. Sitä paitsi näin saadaan myös selkeämpiä sääntöjä. Ja sitten ehkä on hyvä tuoda esille myös yksi asia, joka liittyy Olafin sisäiseen rakenteeseen ja mikä suhde puolestaan on eri yksiköillä, koska tutkintayksiköillä täytyy olla myös selvä toimenkuva, missä toimia omilla aloillaan, omissa teemoissaan, niin että jokainen tietäisi avoimesti ja selkeästi, ketkä ovat tutkijat, missä yksikössä oikein tekevät työtä, kuka toimi milläkin tontilla – ja miten puolestaan tieto leviää yksiköstä toiseen. Mielestäni tämä varmasti vielä tekisi tutkinnan laadukkaammaksi, koska menettelysäännöt olisivat näin myös selkeämmät Olafissa. Vielä yksi kysymys. Tiedon toimittaminen valvontakomitealle. Komitean mielestä meillä on olemassa kyllä muistiot tiedonvaihdosta 1999-2012 välillä 173 asetuksen nojalla. No ei tässä ole varsinaisia ongelmia tiedonvaihdossa. Eri asia on tietenkin se, että voidaan vielä kohentaa ja parantaa näitä säännöksiä mainitsemassani asetuksessa niin, että voitaisiin selkeyttää tätä muotoilua, ettei jäisi niin paljon harkintavaltaa Olafille siinä, pitäisikö komitealla jotain tietoja toimittaa vai ei. Toistan, että valvontakomitea on valvontaelin, mutta yhtä lailla se haluaa tukea Olafin riippumattomuutta ja toimintaa. Kolme toimielintähän ovat olleet tässä tätä nimittämässä ja perustamassa ja me haluamme selvitä omista tehtävistämme, kunhan meillä on riittävästi tietoa asianmukaisesti. Ja silloin haluamme toimia aivan avoimesti ja läpinäkyvästi niin, että voimme kantaa kortemme kekoon. Kiitos. Näin tämä kohta on käsitelty. No torstaina näemme jälleen. Silloin puhutaan toimielinten välisestä vuoropuhelusta. Kiitos varmasti olemme yhteydessä jatkossakin. Nyt jatketaan seuraava kohta. Kiitos komission jäsen, että tulitte paikalle. Kiitos. Voitte tietysti jäljellä, jos haluatte. Seuraava kohta on vuonna 2016 kertomuksen seuranta. No asiakirjan saatavuus kiinnostaa mitä kovasti, mitä se on tapahtunut. Voisiko nyt saada tästä vielä päivityksen, että tulee asiakirjan saatavuuteen? Yes, Chair. Uh, until now I have uh, looked... Kiitoksia. Olen katsonut meitä ongelmia, joita meillä on ollut. Ja me rakennamme uutta suhdetta Olafin. Voimme vain todeta, että kokemukset tähän mennessä ovat erittäin myönteisiä. Ja jäämme odottamaan hyvää yhteistyötä. Oli varhaista vielä sanoa, että kaikki ihan tip-top ja on sitä, että on voitettu, vaan toivomme tässä vaiheessa, että pääsemme eteenpäin hyvin. Olaf-kritiikki vuosikertomuksessa vuodelta 2016. Voimme vastata tietysti kaikkiin kohti yksityiskohtaisesti. Meillä on oma puolustuksemme. Voin vain todeta, että kun valmistelemme tämän vuoden kertomusta. Sitä nyt ollaan aloittelemassa. Se julkaistaan ensi vuoden alussa. Toivottavasti voimme sitten lähettää tämän kertomuksen ennen Olafia. Eli ennen kuin se näkee päivänvalon, niin Olafilla on mahdollisuus kommentoida sitä jo. Ja voimme pohtia Olafin kritiikkiä ja todennäköisesti ottaa sen huomioon. Mistä se on parempi tapa kuin, että me julkaisemme kertomuksen toukokuussa ja sitten heinäkuussa Olaf esittää kritiikkiä tähän meidän kertomuksemme. Olaf-kritiikki. Siinä ollaan tässä ikuisessa juupas eipäs, annetaanko tietoa kehässä. Niin on se, että jos me pyydämme tietoa, niin Olaf päättää, minkälaisissa tapauksissa, minkälaisia tapauksia välitetään. Ja me olemme sitä mieltä, että valinnan ei tulisi tapahtua Olafin toimesta, vaan komitean nimenomaan tulee tehdä tämä valinta ja sen jälkeen sitten esittää siitä kysymyksiä. Se on tämä pääasiallinen näkemys on ollut aiemminkin. Jälleen kerran meillä on toiveet korkealla sen suhteen, että me voimme parantaa tätä menettelyä omaan halumme mukaisesti. Enkä tiedä, miten pitkään siihen menee, ehkä muutama kuukausi, ehkä vähän enemmän. Voin kuitenkin vain todeta, että suhtaudun, optim- optimisti- suhtaudun optimistisesti tähän, jos haluatte. Ilmeisesti haluatte, koska siellä nyökkäilette. Että käy läpi kaikki nämä kohdat. Ensinnäkin Olafin pääjohtaja tekee kommentin siitä, esittää kommentin siitä, että tämä on vanhan komitean raportti. Totta, mehän emme toimineet vuonna 2016, mutta uskomme voimakkaasti jatkuvuuteen. Jotkut jäsenet olivat jo nimittäin jäsenenä vuonna 2016 ja siitä syystä tämä on jatkuvaa työtä. Me olemme tämän välittäneet toimielimelle ja näin olen sitä puolellamme. there is a question, why is it that the committee has only asked for... Sitten hän esitti kysymys, miksi vain yhdessä tapauksessa on pyydetty asiakirjoja, eikä oltu edes tyytyväisiä siihen tietoon, joka saatiin aiempina vuosina. Olimme pyytäneet useita, useista tapauksista tietoa, ja tuon komitean mukaan yhteenkään ei vastattu tyydyttävästi. Eli komitea ajatteli viime vuonna sitten, että otetaan esille vain yksi tapaus Ranskasta, jos mennään, muistan oikein. Mutta siinäkään vastaus ei ollut tyydyttävä, joten edelleen tässä odotellaan siinäkin kohden. Kysymys sitten siitä, että miksi komitea ei ole hyväksynyt Olafin tekemää valintaa. Haluamme itse tehdä nämä valinnat. Jos tutkitaan jotain, niin silloin halutaan itse tehdä nämä omat tapausvalinnat, eikä komitean tekemiä. Tämä meidän mielestämme nyt on vain ihan oikea tapa menetellä. Mistä johtuu, että ne 62 tapausta, jossa puhutaan, ja kun puhutaan näiden tutkimusten pituudesta, niin se mainitaan vain tuolla alaviitteessä tietyllä sivulla. Niin, me mainitsimme sen. Onpa se sitten alaviitteessä tai ei. Olisimme tietysti voineet mainita sen tekstissäkin, mutta se nyt oli vain alaviitteessä. Ei se meidän mielestämme tee siitä sen vähäpätöisempää. Me olemme joka tapauksessa maininneet ja Ja todennäköisesti voimme välttää tällaiset tilanteet ja olla mainitsematta niitä alavitteissa enää tulevaisuudessa. Jos tämä Olafia loukkasi, niin pahoittelemme. Kysymys on vain kuitenkin muotoilusta aina silloin tällä. Suositusten määrä, arkaluontoiset tapaukset, Olaf vastaa niihin. Tässä tapauksessa emme kuitenkaan voi syyttää Olafia. Olemme pyytäneet nimittäin tietoa komissiolta ja komissio kieltäytyi antamasta tietoa. Eli tämä on aivan toisella tasolla ja meidän tulisi mainita tämä selvemmin sitten mietinnössä tai tässä kertomuksessa. Tutkimuksen kesto, se on huolestuttavaa, se mainitaan myös kertomuksessa. Siinä sanotaan, että olemme maininneet tästä niin monen kohdan. Ja tällä hetkellä haluamme aloittaa uuden vuoropuhelun Olafin kanssa näiden tapausten kestosta, sillä tähän mennessä tätä tietoa vähän hajautetusti, ei sen puolen, että saisi näiden tapausten määrää, mutta taustatieto ei ole viety loppuun asti ja jos jos nähdään joku tietty tapaus tässä mm, vihkosessa, niin sitä ei ole viety päätökseen, koska siitä puuttuu tietoa ja haluamme tietää, mitä tietoa puuttuu. Viime viikolla saimme käsittääkseni pitkän luettelon tapauksia, jotka ovat edelleen käynnissä, joten haluamme näin osoittaa, että me haluamme tarkastella paremmin sitä, miksi viivästyksiä on ja miksi ei. Tämä siis kaikki on käynnissä olevaa työtä ja mainitsemme sen myös seuraavassa kertomuksessamme. Eh, The working arrangements, yeah. Ja sitten nämä työmenetelmät. Komitea on todennut, että me emme tarvitse mitään tällaisia järjestelyitä. Laffia se ei miellytä. Ja näin kolmen oikeudellisen yksikön kertomukset komissiolta, parlamentilta ja neuvostolta ovat tässä taustalla. Niissä on näiden kolmen oikeudellisen yksikön suositukset ja niissä sanottiin selvästi, mikä voidaan hyväksyä, mikä ei. Ja komitea voi sen täysin hyväksyä. Ja näin tämän lisäksi olemme sitä mieltä, että asetus 883kin ottaa tämän aivan selvästi esille. Ainakin jos vähän hyvää tahtoa haluaa osoittaa, niin se käy selvästi ilmi. Ja sitä oli nähtävissä näiden kolmen oikeusyksikön kannasta. Ja näin päätimme nämä työjärjestelyt. Ymmärsin Olafilta, että Olaf katuu tätä. Meillä oli viime viikolla kokous ja Olafin äh, toimitusjohtaja tuli kokoukseen mukaan. Ilmaisimme halukkuutemme tarkastella tätä uudelleen, että voimmeko parantaa tilannetta ja järjestää tällaiset työjärjestelyt Mutta jos ne rajoittavat tietoa jollain tapaa, niin silloin me emme ole sellaisten kannalla. Mutta jos voimme löytää muuten tyydyttävän ratkaisun, niin varmasti voimme suhtautua optimistisesti siihen, että voimme saada aikaiseksi ratkaisun tähän perusoikeuksista. Näitä ei kyllä ole oikealla tavalla myöskään tutkittu aiemmin ja haluaisimme jälleen kerran tarkastella niitä. Se koskee myös niitä valituksia, joita Olafille on esitetty. Valvontakomitealla ei ole riittävästi tietoa ja pitäydymme siinä, mitä tässä kertomuksessa toteamme. Kun katsotaan tilastoja, niin kivoissa väreissähän tämä on. Ja meille se oli ihan selvää. Sen lisäksi sen koosti henkilö, jonka päivittäistä työtä on tämänkaltaisten tilastojen koostaminen. Olimme siis vähän yllättyneitä siitä, että Olaf ei niistä tykännyt, mutta kuten totesin, lähetämme ensi vuoden kertomuksemme etukäteen Olafille. Ja jos jotain väärinkäsityksiä tässä suhteessa on, jos se sisältää jotain tietoja tässä suhteessa, niin niitä voidaan katsoa. Ja jos siinä on jotain epäselvää, niin ilman muuta ottakaa yhteyttä. Me olemme valmiita muuttamaan sitä. Sillä jos me julkaisemme tämän kaltaisia asioita, niin kyllähän pitäisi käydä selväksi se, että, että ne ovat ymmärrettäviä kaikille. Jos ei se Olafille ole ymmärrettävää, niin silloin siinä on joku vika. Kuten totesin, tutkimusten kestoindikaattorit ovat sellaisia, joita haluaisimme vielä muokata. The disciplinary recommendations. Täysistunnon suositukset. Edelleenkin pitäydymme siinä, että haluaisimme saada lisätietoa enemmän kuin tähän mennessä. No sitten näiden tapausten esilleotosta täytyy sopia. Sehän ei ole pelkästään Olafin päätettävissä. Meidän tulisi sopia siitä yhteisessä sopimuksessa. Komitea on saanut yli 800 sivua tietoa niistä jäsenvaltioihin liittyvistä oikeudellisista suosituksista ja komitea on ollut sitä mieltä, että 850 sivua on kunnioitettava määrä tietoa. Mutta sivujen määrä ei vastannut tiedon laatua. Tässä meillä on ongelmia ja täytyy keskustella uudestaan siitä rakenteesta, siitä minkälaista tietoa meidän kannattaa saada, mistä meillä on hyötyä ja mistä ei toivon puheenjohtaja. En, muuten ole aivan liian varma siitä, että olen vastannut suurimpaan osaan Olafin kysymyksistä. Mutta te voitte tietysti esittää mitä hyvänsä kysymyksiä haluatte. Me pyrimme niihin vastaamaan. Kiitos. No joskus minäkään en keksi enää mitään kysyttävää. Kiitos tästä raportista, lausunnosta. Niin, haluan teillekin näitä puhua. Olkaa hyvä. No. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Todella etuoikeus olla jälleen täällä. Mietinpä vain, onko se niin suuri ilo kuitenkaan, en ole siitä ihan varma. No ehkäpä ensin voisin kiittää valvontakomitean puheenjohtajaa hänen selvityksistään. Ehkä ensimmäiseksi toisin esille sen, että kun näihin asioihin palataan, kun muutama vuosi tein muita hommia, niin tässä oikeastaan on ollut viestinnässä ongelmia näiden vuosien aikana. Kaikilla tasoilla on ollut puutteita viestinnässä, eikä pelkästään johdossa, vaan kautta linjan. Ja minä, ja tiedän, että tekin, ja totta kai valvontakomitean puheenjohtaja siis rouva puheenjohtaja, olemme sitoutuneet korjaamaan tilanteen, että käydään kunnon keskustelu näistä kaikista aiheista, joita on tänäänkin tullut esille ja myös teidän kertomuksessanne. Nimittäin monissa tapauksissa nämä olisi voitu kyllä ratkaista, jos oltaisiin oltu puheväleissä vähän enemmän. Siksi olen kovasti kiitollinen teidän päätöksestänne näyttää teidän luonnoksenne toi uudeksi vuosikertomukseksi, ettei tule mitään väärinymmärryksiä, että tosiasiat ovat kohdallaan, kun näin ei välttämättä aina ole ollut. Minulle on todettu, että usein aiemmin olemme tarjonneet tai pyrkineet tarjoamaan tiettyjä tietoja. Olimme kuvitelleet tarjoavamme niitä, Ehkä ei vastausta tullut kuitenkaan tai vastaehdotustakaan. Ihan rakentavaa kuitenkin ja puheenjohtajan halua käyttää väärin teidän aikana sen asian käsittelyn täällä. Parempi hoitaa se kunnolla jatkossa. Mutta jos ajatellaan keskustelua tässä ennen tätä kohtaa täällä valiokunnassa, niin mietitte, minkälaisia muutoksia pidettäisiin toivottavina tai tarpeellisina. Meillä on nyt sellainen säädöspohjana, että joko oikein tai väärin edellyttää komitea pyytämään tietoa perusteluin. Muutoin emme voisimme tätä tietoa antaa. Toki annamme tietoa silloin, kun se mahdollista on. Minä olen tarjonnut viime viikkoina paljonkin mahdollisuuksia tutustua tietoihin. Osa on kyse niin arkaluontoista tietoa, että en halua edes kertoa. Ja nyt olemme ratkaisemassa tiettyjä teknisiä ongelmia, jotka estävät tiedon saannin. Ja kuten kysyttekin puheenjohtaja edellisessä kohdassa, että myös asianomaiset saavat tietoa. Usean vuoden ajan me olemme olleet toteuttamassa hyvin kunnianhimoista ohjelmaa IT-järjestelmien rukkaamiseksi OCM-järjestelmä, se on nimeltään. Sen myötä voimme tehdä paljon asioita, joita ei nyt voida tehdä niin hyvin kuin haluaisimme. Ja sitä paitsi meillä oli paljon jo vanhentunutta laitteistoa, eikä sitä voitu korjata loputtomiin. Me olemme itse kehittelemässä tätä järjestelmää ulkoisen konsultin avulla, kuitenkin suora meidän valvonnassamme. Olemme törmänneet suurempiin ongelmiin kuin odotimmekaan. Totta kai se on vakava asia. Ei tietenkään niitä järjestelmien kohdalla mikään outo ilmiö. Se on kuitenkin nyt minulla tärkeällä siellä, että tämä selvitetään mahdollisimman nopeasti jo ennen kuin uusi pääjohtaja nimitetään ensi vuonna. Voisin kuitenkin rauhoitella teidän mieleen yhdessä asiassa, vaikkakin kun on kyse yksittäistä asiakirjoista ja ongelmien ratkaisuja niissä, joskus on ollut tarpeen niin, että siinä on käytetty kuukausikin. Siellä on kyllä lokikirjat, että ei meillä ole ongelmia näytön kanssa ollut. Kaikki interventiot on kirjattu. Miten on puututtu ja kuka on puuttunut. Sitten valitukset ja perusoikeudet. Komitealle toimitamme kyllä luettelon saamistamme valituksista, josta me olemme olleet tietoisia – joita on tehty muille viranomaisille, oikeusasiamiehelle muun muassa ja tuomioistuimelle. Ei niitä kovin paljon ole ollut, ehkä paljon vähemmän kuin voitte kuvitellakaan, vaikka tästä paljon on sanottu perusoikeuksien osalta. Totta kai me näin teemme jatkossakin otannasta sitten. Ei ehkä ole aina järkevää, että valvontakomitea tutustuu jokaiseen tapaukseen, ei heillä varmasti halua eikä voimavarojakaan. Heidän kanssamme olemmekin otantamenetelmän, kuvittelimme olevamme yksimielisiä siitä, eli mitä tapauksia järjestelmästä otetaan ja näytetään heille. Ja he hiljattain kysyvät meiltä, että saisimme tietyn luokan kaikki tapaukset, ei vain kannassa esille tulleita, ja tästä nyt sovittiin tavallaan perusteluna sille, että voitaisiin taata meidän riippumattomuutemme silloin, kun se oli minulle ja komitealle olennaista. Totta kai me mietimme uudelleen otantamenetelmää, jos komitea ei siihen ole tyytyväinen. Se liittyy enemmänkin siihen otantaan kuin siihen, että ei olisi henkilökuntaa. Työjärjestelystä sitten Ymmärrän varsin hyvin komitean huolet, että se on suostunut johonkin, johon se ei kuvitellut tulkittavan niin kuin on tulkittu. Mutta ainakin olisi hyvä, että meillä olisi yhteisesti sovittu aikataulu, kun tietoja toimitetaan. Me tiedämme, että niitä täytyy toimittaa, koska lainasäännöt määrä, mutta ei määrä aikataulusta mitään. Eli Ehkä voitaisiin sopia ja puitteista ajallisesti, esimerkiksi määräpäivän mennessä toimittaa vuotuiset kertomukset. Siksi olisi ehkä hyödyllistä, että neuvottelut käynnistyisivät uudelleen. Olen huomannut, että kolmen toimielimen oikeudelliset yksiköt yhdessä lausunnossaan toivat esille sen, että tämä oikeastaan on tarpeenkin – En ole ihan vakuuttunut vielä, että minä kun olen vain VT-pääjohtaja, ryhtyisin tällaisen asiakirjan allekirjoittamaan. No jos todellakin kaikki ovat yksimielisiä, niin mikä ettei, mutta noin realistisemmin ensin pitäisi sopia luonnoksesta ja seuraajani toivottavasti voisi hoitaa sen siitä eteenpäin aika pikaisestikin. Kyse oikeastaan on siitä, että saadaan maalaisjärkeä peliin mukaan, kun sitä ruvetaan laatimaan. Sitten oikeudelliset suositukset ja seuranta. Seuranta voi onnistua vain tiettyyn pisteeseen asti, eli ollaan yhteydessä eri tahoihin – jotta tiedetään, mihin tapaukset päätyvät. Se ei välttämättä ole kauhean hyödyllistä, koska ei kunnon vastauksia välttämättä saada. Ehkä ei kunnon vastausta edes olekaan olemassa. Monissa tapauksissa ei se oikeastaan vaikutakaan mitään, koska ei se kuitenkaan ole täydellistä. On hyvä saada kuitenkin jonkinlainen käsitys, missä mennään. Joskus harvoin saadaan huipputapauksiakin viime viikolla – Saimme paljon julkisuutta. Se liittyy Romaniaan. Siellä merkittävä politiikko oli syytteiden alaisena, koska me lähetimme kertomuksen Romanian viranomaisille. Ja tämä kaikki perustuu meidän omaan analyysimme alun perin, eli se on aika epätavallista. Me tuotamme tietoa omin voimin, käynnistämme tutkinnan ja sitten tieto meni, roman, meni Romanian oikeusviranomaisille. Romanian hallitus on jo luvannut palauttaa aika paljon. Ja vaikuttaa siltä, että verkkosivuilla oli enemmän osumia tämän ansiosta kuin meillä koskaan on ollut kuukauden aikana. Valitettavasti ei se joka päivä ole tällaista, mutta kun näin käy, niin haluan tietenkin kiinnittävän se osoittaa, että kun ajatellaan meno- ja tulopuolia, niin joskus onnistumme loistokkaasti. Mutta tämä nyt on vasta syytetoimissa. Tuomiota ei ole vielä saatu. Mutta tämmöisessä asiassa me olisimme paljon enemmänkin mukana, kun analysoidaan tapauksia myös ehkä pienemmissäkin. Puheenjohtaja toi esille myös sen merkityksen, joka on sillä, kun hylkäämme tapauksia ja hoituuko se kunnolla. Jos nyt oikein muistan, ole pahoillani, jos menee pieleen, voin kirjallisesti tämän oikaista. Noin puolissa, puolissa tiedoista tapaus hylätään, koska emme ole toimivaltaisia. Voisitte ehkä tietenkin sanoa, että olisi hyvä selvittää, olemmeko oikeassa, mutta usein se on aika selvää, milloin emme ole toimivaltaisia. On tietenkin sadasta tapauksesta tai ehkä käynnistettäisiin suuren, ilman suurempaa tarvita miettiä sen tarkemmin, kun meillä on selvät kriteerit, ehkä 12-13. Sitten enemmän niitä tapauksia, joihin täytyy paneutua vähän seikkaperäisemmin ennen kuin voidaan selvittää, täyttyvätkö kriteerit. Ehkä on pari, jos sen täytyy käyttää enemmän vaivaa ja aikaa, osoittaa voimavaroja enemmän niihin. Esimerkiksi kielitaiton vuoksi tai jonkun muun syyn vuoksi. Jos mitä haluaa paneutua näihin, niin voimme kyllä keskustella. Mikä olisi ehkä paras tapa paneutua, mihin teidän kannattaisi paneutua. En halua nyt joka vuosi tuhannesta hylkäämistapauksesta toimintatietoa, tuskinpa siinä käytettäisiin teidän aikana järkevästi. No, niitä voidaan yksityiskohtaisemmin vielä miettiä, että päästään eteenpäin. Sitten suosituksenne meille. Ne ovat kovin hyödyllisiä kaikkia emme olemme noudattaneet aiemmin. Mutta tästäkin voidaan keskustella. Rakentavaa käydä tästäkin keskustelusta, keskustelua. No niin, eli lopuksi puheenjohtaja. Molemmin puolin me olemme sitoutuneita kohentamaan suhdetta. Jonkin aikaa täällä vielä olen ja sen ajan aion tehdä parhaani. Dankeschön. Kiitos. Tämä oli hyvä uutinen, kiitos. Pari lukua, josta kysyisin ensinnäkin. Tuo case management-järjestelmä, niin onko totta että 9 miljoonaa ja sitten 5 miljoonaa lisää on tarpeen? Ja toinen kysymys, mitä tuo arviointikertomus maksoi? Kiitos. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. 9 miljoonaa on suunnilleen oikein. 5 miljoonaa. On sanonut, että siitä en tiedä. Enkä voi antaa teille vastuullista vastata siihen kun lisärahaa se maksaisi. Mitä tulee tuohon tutkimuksen arviointikertomukseen, niin anteeksi, mitä tarkoititte? Arviointikertomus. 100 000? No, I think it was Frau Hoffmann, bitte. geht das? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Sorry, äh, sorry. excuse me. Niin, anteeksi. than... Puheenjohtaja, se oli alle 400 000, mutta minulla ei ole tarkkoja lukuja tässä. Lähetämme tiedot teille sähköposti, jos sopii. Ja wunderbar, dann aber bitte die... Loistavaa, mutta sitten pyydämme kaikki tiedot, kaikki nuo kustannukset, liittyvät ensin toinen maaliskuuta suuri tapahtuma, eli haluamme tietää nuo kokonaiskustannukset, eikä vain osittaiskustannuksia. Kiitos tästä vastauksesta. Herra Mylder, olkaa hyvä. No, I can, I can only... Uh... Ei, siis voin vain vahvistaa sen, mitä tässä pääjohtaja sanoi. Unohdin tämän, niin siis tuo valvontakomitean tilanne. Siitä jos me tietää lisää. Niin, vastaan siitä. Ensimmäinen kysymys. Varmasti olemme molemmat sitoutuneita siihen, että saamme aikaiseksi hyvän työ suhteen, onko se näiden järjestelyiden puitteissa tai minkä, siitä vielä keskustelemme. Tarkoituksena on kuitenkin saada tietojen vaihto toimimaan vapaasti niin, että molemmat voivat hoitaa tehtävänsä hyvin. Sitteeristön muutto. Siitä vielä äh, emme äh, osaa sanoa mitään, niin me olemme nähneet, mitä etuja sillä olisi. Olemme eri kohdissa rakennusta ja lisäksi tietovirta on katkaistu ja tähän mennessä meillä ei ole tiloja. Ei ole kokoustiloja. Ja koko tämä meidän tilakysymyksemme on aika primitiivisessä tilassa. Puoli vuotta vielä muuta jälkeen. Mutta sopimus on siis tehty, se löytyy lainsäädännöstä, että se on Olafin ulkopuolella. Ja olemme nyt sitten tässä hienosäätämässä vielä järjestelmää, joka palauttaa tietovirrat. Saamme erityiskaapelit Olafilta uusiin tiloihin. Ja meillä on eri, lisätietokoneita, taas asetetaan niin, että meillä on pääsy sitten Olaf-verkostoon, aivan kuten aiemmin. Se merkitsee sitä, että puolisen vuotta on oltu ilman. Kaikki eivät siis ole olleet mitenkään intona tästä muutosta. Mutta olemme pyrkineet mukautumaan olosuhteisiin ja tekemään tästä niin hyvän kuin mahdollista. Tärkeintä on se, että PMon sihteeristö, sihteeristö siellä merkitsee sitä, että se on väärässä toimielimessä. Siellä käsitellään henkilökohtaisia asioita, kuten palkkoja, eläkkeitä, sairauskuluja ja niin poispäin. Ja jos ollaan yksikössä saattaa keskustella samankaltaisten ihmisten kanssa edistyksestä, niin se onnistui paremmin Olafissa. Niin nyt on niin. Ja olemme pohtineet myös muita kohtia komissiossa, olisiko se parannus tähän tilanteeseen. Tällä hetkellä tiedämme, että jos haluamme muuttaa sitä, niin meidän täytyy muuttaa lainsäädäntöä. Ja sepä se onkin kovin monimutkaista. Ehkä ensi vuonna sitten joskus kaikki muissa riippuu hyvin paljon uudesta pääjohtajasta. Eli tässä vaiheessa elämme suusäkkiä myöten. Mutta tämä ei siis ole vielä mikään lopullinen menestystarina. Ja, tässä on natürlich auch eine der Schwächen. Niin, se on yksi olosastuksen heikkouksia, että niin sanotusti tätä pitäisi sovittaa. Se, se on nyt heikosti suoritettu. No tässä EPPO-lainsäädäntö on paljon parempi. Ja se pitää myös kollegalle sanoa, että jos me emme nyt onnistu se, että tuo viranomainen rakennus on, että sitten sen kanssa voidaan elää ja että sen kanssa voidaan työskennellä hyvin, niin sitten tuo juridiikan puolen henkilöstö kyllä vähän tämmöinen ongelmia sen takia viittaisin vain siihen, että no, nyt katsotaan mitä epuastuksessa on kaikkea mukana, niin täytyy vaan sanoa, että no, tässä voi ihmetellä, kun julkisen ihmisen puolet suhtautuvat tähän toista tapaa. Senpä takia uskon, että meidän pitää nyt suhtautua paljon vakavammin tähän oikeudelliseen aukkoon kuin mitä tänään on kuultu. Luotan valvontakomitean tukeen. Ja he ovat nämä lausuntonsa jo jättäneetkin, jossa on myös pohdintojen jatkosta, mutta tätä pitää vielä työstää. Kiitos. Näin ollen tämä kohta on käsitelty. Kiitos komitealle, kiitos teille koko tiimille, että tulitte paikalle. Ja pystytään yhteydessä. Kiitos. Sitten esitystän kohta 15. Erityiskertomus kalastuksen valvonnasta herra Chehovski on täällä tilastumistumet ja sitten meillä esitellä on edustaja Zeller. Chehovski pääsee taas vauhtiin, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti esitellä seuraavan erityiskertomuksemme, joka EUn kalastusvalvonnan tehostamiseen. Tehän tiedätte, että yhteisen kalastuspolitiikan tarkoituksena varmistaa, että kalakannat ja kalastusala ovat kestäviä pitkällä aikavälillä. Monia kalakantoja kalastetaan edelleen liikaa, joten tarvitaan edelleen ponnisteluja, jotta voidaan tehokkaasti kalakantoja hoitaa. Meidän tilintarkastuksessamme kysyttiin, onko meille järkevää valvontajärjestelmää olemassa? Vastaus on ei vielä. Ei vielä. Se voi todeta, että tilintarkastuksen tulosten perusteella olemme puolessa välissä taivalta. Oikeaan suuntaan toki ollaan menossa. Sitten 2007 tarkastuksen selvää edistystä on saatu aikaan valvonnassa. Siis viime vuosikymmenen aikana edistystä on saatu aikaan, mutta jäsenvaltiot eivät ole täysin täytäntöön panneet valvonta-asetusta ja tiettyjä säännöksiä, joihin on tehty muutoksia. No tärkeimmät löydökset. Ensinnäkin, hetkonen, ensimmäiset tärkeät löydökset liittyvät tietoihin laivastosta, jotta voidaan kunnon valvontaa harjoittaa. Me tarvitsemme luotettavaa tietoa laivastoista. Me huomasimme, että siis kävimme neljässä jäsenvaltiossa muuten, jäsenvaltiossa, jotka ovat suurimmat, joilla on suurimmat kalas, ovat Ranska, Espanja, Italia ja yhdistynyt kuningaskunta. Näissä ei riittävästi selvitetä laivastojen kalastuskapasiteettia. Niitä ei ole rekisteröity riittävästi. Me kävimme siis neljässä jäsenvaltiossa ja esimerkiksi tonnimäärä ei ole rekisteröity riittävästi ja kaikki eivät ole vielä hoitaneet myöskään konetehon varmentamista. Todellakin oli merkittäviä erojakin, kun ajatellaan kuinka paljon rekisteröity kalustoa tai aluksia, kuinka paljon sitten on taustalla asiakirjoja näiden tukena. Tämä liittyy siis laivastotietoihin. Ja sitten seuraavaksi hallinnotoimet. Me huomasimme, että kaiken kaikkien jäsenvaltioissa hallintotoimia riittävästi toteutetaan näissä tarkistetuissa jäsenvaltioissa. Siellä on myös seurantajärjestelmä, joka käyttää satelliittiseurantajärjestelmää. Se toimii varsin hyvin. Mutta 89 prosenttisesti EU-laivastossa ei ole tämän piirissä. VMSn piirissä. Totta kai, jos ajatellaan, että on pieniäkin aluksia, jotka, siis tässä, tässä on 11 prosenttia, edustaa kuitenkin suurinta osaa kalastuksesta, mutta 89 prosenttia todellakin ovat pieniä aluksia, eivät ole seurannan piirissä. Sitten seuraava löydös. liittyy kiintiöiden myöntämiseen. Vierailemissamme jäsenvaltiossa hoidettiin hyvin kalastuskiintiöt, jotka niille oli osoitettu, mutta kun jäsenvaltion viranomaiset antoivat alueellisille järjestöille hallintaa, niin eivät tarkkaan tiedä, mitä kriteereitä käytettiin kiintiöiden myöntämisessä eri edunsaajille. Tämä ei ole läpinäkyvää. Ja se puolestaan lisää sitä vaaraa, että ehkä joidenkin toimijoiden etuja suositaan puolestaan toisten kustannuksella. Sitten seuraava löydös liittyy tietoihin kalastuksesta, joita todellakin valvonta-asetuksen nojalla kerätään. Ne ovat riittävän luotettavia eikä kattavia. Jäsenvaltioiden tietojen validointi menettely ei ollut riittävää. Sitä paitsi oli valtavia eroja siinä, kuinka paljon on saalistietoja olemassa tarjolla komissiolle. Todella oli valtavia eroja, kuinka paljon on purkamisen ilmoitettu ja kuinka paljon sitten on myyty. Sitten seuraava tärkeä asia, tarkastukset ja seuraamukset. We found, we found that the require... totesimme, että seuraamusten kytkeminen taloudellisen hyötyyn, kun on rikkomus tapahtunut Espanjassa, Skotlannissa, systemaattisesti noudatettiin joissakin tapauksissa, joissa päätettiin sakoista, joissakin tapauksissa myös Italiassa ja Ranskassa, mutta käytännössä sitä ei välttämättä noudatettu kuitenkaan, vaikka lainsäädännössä edellytettiin. Sivulla 48 kertomuksessa on tietoa myös tarkastustoiminnasta. Tiedot osoittavat, että tarkastus on aktiivista Espanjassa. On kävi läpi kolme aluetta 2014, 2013 puhujakorjaa viiva 15. Siis Espanjassa oli yli 23 000 tarkastusta, Ranskassa lähes 40 000 Italiassa, 18 000 yhdistyneessä kuningaskunnassa, 60 000. Siis tarkastuksessa löydettiin paljon rikkomuksia Espanjassa, muun muassa 4700 kappaletta, Italiassa 3500. Eli tämä osoittaa, että tarkastus on ihan vakava mielistä. ja kohdennettu myös, jotta löydetään sääntöjä vastaisuudet. Ongelmana on vain, että no, mikä on seuraamusten pelotevaikutus. Tuli vastaan paljon tapauksia aluksissa, jotka ovat saaneet ehkä rangaistuksen kolmen vuoden aikana viisi kertaa ja sitten kuitenkin jatkavat tätä laitonta pyyntämistä. Eli seuraamusjärjestelmä ei ole riittävän pelotevaikutteinen. Tässäpä tärkeimmät löydöksemme. Sitten suosituksiin. Ainakin jos ajatellaan tärkeimpiä suosituksia, esimerkiksi seuraamusjärjestelmässä pitäisi olla enemmän pelotevaikutusta, jos on toistuvia rikkomuksia. Ja sitten tämä tärkeä pistejärjestelmä, jota ei myöskään täysimittaisesti käytännössä toteutettu, niin että voitaisiin vaihtaa tietoa rikkomuksista ja seuraamuksista. Ja sitten jos ajatellaan tietokalastuksesta, niin pitäisi varmentaa nämä tiedot varsinkin pienten alusten kohdalla, niin että myös tietojen vaihtoalustoja olisi tarjolla ja sähköistä ilmoitusjärjestelmää edistää myös pikkualukselle ja sitten hallinnointitoimenpiteistä puolestaan ilmoittaa komissiolle järjestelmistä, jotka liittyvät kiintiöiden myöntämiseen läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja täytettäisiin myös vaihtoehtoisia paikannusjärjestelmiä pienille aluksille. Ja sitten laivastotiedoista puolesta luotaisiin menettely, että voidaan varmentaa se tieto, joka meillä on laivastorekistereissä, ehdottaa sääntöjä myös, että voidaan varmentaa tonnimäärät ja koneteho. Tämä siis komissiolle. Haluaisin kiittää herra Zelleriä, valiokunnan esittelijää. Hänen työasiakirjassaan hän tukee meidän suosituksiamme. Joskus hän haluaa jopa vahvistaa niitä. Kiitoksia kovasti. Kiitos puheenjohtaja vielä kerran mahdollisuudesta esitellä teille kertomus. Se on aika tärkeä käsittääkseni, jotta voidaan edelleen vahvistaa tarkastusjärjestelmää myös kalastuspolitiikassa. Kiitos. Edustaja Zeller, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös herra Wojciechowski ja hänen tiimilleen tiltaustuomioistumessa. No, tämä erityiskertomus sen jälkeen pohtivat kalastuksen valvonta ja kalastuskumorsopimuksen tehokkuutta. Nyt sitten on pohdittu yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa valtioiden sisällä EU-ssa. Valitettavasti pitää todeta, että se mitä tilintarkastustuomioistuin on todennut, täyttää nuo pelkomme. Siellä on vielä paljon tehtävää. Kala on yksi suosituimmista elintarvikkeista ja sitä suositellaan. Se on terveellistä ravintoa. Kalasaaliit kasvavat saman aikaan. Tiedämme, että no, on eri kertomuksia ja tieteelliset tutkimukset osoittavat siis, että kalojen määrä vähenee. Sen takia oli myös hyvä, että Tilintarkastustuomioistuin keskittyi jäsenvaltioihin, jotka 50 prosenttia kalalaivastosta koostavat ja pohjois siis kalastavat lähinnä myöskin Välimerellä. Huhtikuussa tänä vuonnahan komissio julkaisi kertomuksen 93 prosenttia kaikista kalaista Välimerellä on hyvin uhanalaisia ja joilla nyt ryhdytään toimenpiteisiin, niin tulevan sukupolven aikana Välimerellä on enää merisiilejä, muovijätettä, eikä enää kaloja. Sen takia tarvitaan toimintaa. Ija nyt mainitsi paljon tietoja niin tuo monitorointi, alusten monitorointijärjestelmä kattavan 11 prosenttia laivastoista, eli 89 prosenttia voi valvomatta napata saaliitaan. Ja he tekevät sen ilman, että tehdään kestävää valvontaa siitä, mitä kalaa kalastetaan. Ja herra Vosikowski jo kertoi myös siitä, että tietojen laatu poikkeaa toisistaan, järjestelmät poikkeavat toisistaan, alusten moottori, tehot, konetehot saadaan kyllä kirjattua, mutta ei tuo bruttovetoisuus ole tiedossa sitten. Näin ollen ei tiedä myöskään paljonko on purettu saaliin tai paljonko on saatu salista. No kalastuskiintiöt eri valtioissa, no nämä tiedot antaa virastoille, jotka eivät toimi avoimesti jäsenvaltiotasolla. Tietoille siitä, onko nämä kiintiöt jaettu oikeudenmukaisesti eri toimijoiden välillä. No, en sano, että tämä naurettavalta, mutta kummasta kuitenkin, jos viime viikolla juuri kollegat kalastusvaliokunnassa esittivät kysymyksen komissiolle, että mitä komissio tekee, jotta välimerellä tuo Neptun lajin määrä ei vähene. Ihan niin kuin komissio nyt voisi tuota lajia siellä itse omin käsiin kasvattaa samaan aikaan enemmän toimijoita on välimerellä, jotka tuota meriheinää vahingoittavat, joten ei ole ihmekään, että siellä tuo määrä vähenee. Tiedämme, että merihein, meriajokassan on hyvin tärkeä myös kalalajille ja muille, koko ekosysteemille siellä Välimerellä esimerkiksi. Tässä tulivat jo nämä tilintarkastustuomioistuimen ehdotukset, joita järjestelmä voidaan parantaa. Sen lisäksi minä haluaisin ottaa esille meidän puoltamisen vaatimuksen, että nämä valvont, alusten valvontajärjestelmät, niitä pitäisi laajentaa, ei vain näihin ei pitäisi kattaa vain nämä suuret alukset, vaan myös alukset, joiden pituus on 12-15 metriä. Ne pitäisi ottaa VMS-velvollisuuden piiriin siinä tämä byrokraattinen, byrokratian lisävä toimi, jos sitten nuo alle 2000 metriset alukset otettaisiin tähän mukaan. Mutta niihin voitaisiin pienempiä laitteita järjestämään, niin kuin sanotaan jo veneksi. Äh, se tarkoittaa luota, mutta valvo. Ja siellä, missä luottamusta on, mutta valvontaa tarpeeksi, niin sitä pitäisi tehdä. Sitten tietojen tarkistaminen paperilla. No, tuota prosessia pitäisi parantaa. Pitäisi siirtyä digitaaliseen muotoon pikkuhiljaa, jos on alle 20 metriset aluksi, niin nekin pitää tähän mukaan, että varmistetaan, tuo järjestelmä on yhteen sopiva, että tietoja voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden välillä ja että tietysti voi lähettää myös komissiolle ja valvontavirastolle. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Pitäisi varmistaa, että asteittaisen prosessin myötä nuo velvollisuudet perustuvat otettavaan tietoon, jos on kyse aluksesta, joka on alle 10 metriä pitkä. Ja tässä pitää ottaa huomioon myös asetuksen määräykset. Nyt on korkea aika, että kun näitä asetuksia käydään läpi, että nämä säännökset konkretisoidaan siellä, missä tarpeen toimitaan, mutta tietysti pitää kiinnittää huomiota siihen, että jäsenvaltiot panevat säännökset täytäntöön niin kuin nastustekstit määräävät muuten eurooppalaisella lainsäädännöllä mitä virkaa. Ja on myös velvoittanut itsemme siihen, että EU 2020 strategiassa puhutaan kestävyydestä kaikissa toimissamme. Näin ollen, mitä tulee kalastuksen ainakin, niin joillakin aloilla säännöksissä ei ole pitäydytty, joten olemme toimineet omia strategisia tavoitteitamme vastaan. Eli kiitos vielä kerran tilintarkastustuomioistuimelle, että se on käsitellyt tätä aihetta. Toivottavasti komissio ottaa tämän kuuleviin korviinsa ja toimii johdonmukaisemmin jäsenvaltioidenkin kanssa, koska näiden oikeudellisten normien täytäntöpanoa on ollut heikkoa. Sillä se on kuitenkin tähän sitoutuneet. Tässä pitää toimia johdonmukaisemmin. Meidän suositukset, mitä tässä ottaa huomioon. Kiitos. Thank you, Mr. Zeller. As... Kiitoksia, edustaja Zela. Kuten budjettivalvontavaliokunnassa on tavanomaista, ennen kuin komissio pääsee puhumaan, niin Loppusanat saa edustaja Ajala Sender. No, tässä nyt olen saanut väärää tietoa. Pahoittelen. Saatte molemmat puheenvuoron, jos komissiolle jää sitten vähemmän aikaa, niin sitten se on niin ensin ajalla. Ähm, me disculpo. Olen pahoillani jo etukäteen kun tässä olen nyt muistipanoja tehnyt Ramas maskuurille, hän oli sitten varjoesittelijämme, mutta totta kai ryhmän avustajat takaavat hyvän kirjaamisen. Maskuur on varjoesittelijä todellakin, hän ei voi täällä olla tässä kohdin. Ja no totta kai ensinnäkin hän kiittää herra Zelleriä hänen tekemästään työstä ja herra Wojciechowskia äh, alustuksesta hän toteaisi, että pitää paikkaansa, että siis olemme samaa mieltä tästä tarpeesta, että sitten 2009 vuoden on mietitty ase- valvonta-asetuksen uudistamista. Kalastuksena on monia muuttuja. Muutoksia on tullut paljon, mitä ei ole välttämättä huomioitu, kun ajatellaan, että yhä enemmän ilmastonmuutoskin vaikuttaa myös ajatellen kalastajien ympäristöä ja rannikkoa. Lisäksi täytyy huomioida myös sekin, että kalastus edelleen tänä päivänä on hyvin merkittävä taloudellisen kehityksen tekijä Euroopan unionissa, ainakin kun ajatellaan tervettä ruokavaliotakin, kuten herrat Sellekin toi esille. Ja sitä, mutta on kuitenkin totta myös, että kun tästä tasapainollaan kalastustoiminnan kanssa, jossa tarvitaan siis kantoja, ympäristö huomioida, niin yhtä lailla, aina me olemme näin sen sanoneet, tarvitaan toki myös asianmukaiset puitteet. Eli huomioidaan myös ne vaatimukset, jotka liittyvät kestävyyteen ja ympäristön suojeluun. Ja sitä paitsi, kun ajatellaan kalastusvalvonnan yleisiä puitteita, niin sehän tapahtuu huolimatta siitä, paitsi että meillä on totta kai valvonta-asetus, niin siinä on merkittäviä eroja olemassa, kun on eroja hallinnollisesti jäsenvaltiosta toiseen. Ja mihin keskitytään seuraamuksissa puolestaan. Ne ovat puolestaan, puolestaan eli Me tarvitsemme järjestelmään jotain yhtenäisyyttä tietojen vaihdosta ja hyvistä käytäntöistä voidaan sanoa yhtä lailla kuin tuomistuinkin, että pitäisi antaa uutta pontta niille, että saadaan kunnon tietokannat, jotka ovat myös riittävän läpinäkyviä ja luotettavia. Sitten paikannustekniikasta, langattomista yhteyksistä. Totta kai tämä on kovin hyödyllistä, kuten esittelijä toikin esille. Tämä kaikki helpottaa alusten tarkastuksia, jos ne ovat yli 15 metrin mittaisia. Ja myös pienten alusten seuranta, alle 12 metristen alusten seuranta on ongelmallista kuitenkin, kun ajatellaan minkälaisia meillä laitteita on käytössä, käytössä sitten on usein pienimuotoista kalastusta ja sielläkin aluksia. Ja herra Maskur ottaa esille myös ää, äärisyydiset alueet, joilla pienimuotoinen kalastus on tärkeässä asemassa. Eli on huomioitava kaikki tämä, ettei ole ihan samanlaisia laitevaatimuksia. Lisäksi se, että jäsenvaltiolla on täyt- toimivaltaa ja tämä on johtanut monenlaisiin merkittävinkin vääristymiin siinä, missä määrin on tätä täytäntöön pantu. Ja totta kai tämä tulee hyvin esille myös tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta – että on ongelmia myös siinä, että yhdenvertainen kohtelu toteutuisi kaikkien toimijoiden kesken. Sitten pistejärjestelmä pitää paikkaansa, kuten tässäkin todetaan, tai ainakin periaatteessa asetuksessakin todetaan, että se olisi ensiaskel päästä parempaan seuraamusjärjestelmään, mutta kuitenkin se edellyttäisi vielä aivan harpausta eteenpäin yhdenmukaistamisessa, jotta todellakin saadaan lisää tehoa ja voidaan yhdenvertainen, yhdenvertainen kohtelu taata. Ja sitten yksi asia vielä, joka ei ole mikään pikkuasia, vaan yhä huolestuttavampi seikka, nimittäin laiton kalastus. Ei pelkästään niiden alusen toiminta, jotka ovat kansallisia, eurooppalaisia, vaan yhä enemmän on teollista kalastusta, joka on laitonta ja joka on kolmansien maiden voimin harjoitettua. Siis jopa onkin se maista, joilla on kahdenkeskisiä sopimuksia. Se ei ole kovin läpinäkyvää kuitenkaan näiden maiden kanssa ollut. Yksi selvä tapaus, jonka tiedämme, on Mauritania. Tämä johtaa siihen, että yhä enemmän tulee vastaan ongelma, siitä, mikä on näiden kolmansien maiden toimivalta Kiina, Japani, jotka harjoittavat teollista kalastamista, jotka eivät noudata minkäänlaisia sääntöjä, minkäänlaista valvontaa, eikä tietenkään myös minkäänlaisia seuraamuksia. Ja siinä tilintarkastustuomioistuin ehkä voisi jonkinlaisen viittauksen ottaa esille, kun asetusta tarkistetaan. Ellei meillä ole kokonaiskuvaa olemassa, koko alasta, koko tilanteesta, niin voi olla, että jos tässä vain säännellään tai ylisäännellään eurooppalaisten alusten kalastusta, totta kai niiden täytyy noudattaa kaikkia sääntöjä ja tarkastuksia ja sitten epäreilu, e-, hämärä kilpailu vain kasvaa kolmansien maiden taholta, koska siellä harjoitetaan teollista kalastusta ja, ja se vaikuttaa meidän kalastukseemme tai niiden maiden kalastukseen, joiden kanssa meillä on sopimus. Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle kovasti kertomuksesta. Olisi kuitenkin hyvä, että ensi kerralla otettaisiin huomioon tämäkin puoli, joka sekin on jo tärkeää. Sitä paitsi se vaikuttaa myös kokonaiskuvaan, ettei tässä vain yhtä osaa tarkasteltaisi, eli pelkästään eurooppalaisen kalastuksen sääntöjen mukaisuutta. Gracias. Eh, kiitos puheenjohtaja. Minä puhun ihan lyhyesti. Kollega Ajala Lailla haluan kiittää herra Zellerin hänen tekemästään työstä ja kiitos myös tilintarkastustuomioistuimelle heidän tekemästään työstä. Esittelen yksi kysymys. Minä luin tämän asiakirjan luonnoksen. En tiedä, onko se painovirhe paholainen vai esittelijän tarkoituskin. ykköskuorossa kuitenkin sanotaan, sanotaan, että parlamentti on tehnyt seuraavan suosituksen. Ja siinä sanotaan, että halutaan, no muissa kohdin määräaika 2019-2020, mutta ensin sanotaan, että jotta voidaan tietojen tilaa kohentaa, niin meidän pitäisi 2018 mennessä jotain saada aikaan. Kysyisinkin nyt esittelijältä, kun koska pian ollaan hyväksymässä hänen työasiakirjansa, nyt ollaan jo marraskuun 21. päivässä. Onko tämä paholainen tarkoitus, tahdonilmaisu? Mutta kun tässä täytyy melkein juuri nyt äänestääkin, niin emme kyllä onnistu tätä toteuttamaan ensi vuoteen mennessä. Ja sitten komissiollekin, en, ennen kuin todellakaan he pääsevät ääneen, niin kysyisin, mitkä ovat määräajat silloin, kun kysymys valvonta-asetuksen tarkistamisesta esitteli asiakirjassaan toteaa, että komissio osin hyväksyy suositukset tilintarkastustuomioistuimelta, mutta päätöstä ei ole vielä tehnyt asetuksen tarkistamiseksi. Ja ennen kuin asetusta tarkistetaan, niin täytyy järjestää julkinen kuuleminenkin sidosryhmien osalta ja sitten mitä siitä eteenpäin ehdotetaan. Ja siksi näissä rajoissa haluaisin kuulla yksityiskohtaisempia tietoja komissiolta. Kiitos. And this is the time where we go to the commission. Nyt sitten siirrytäänkin komission puoleen. There's always the question, who is the commission, yeah? Kukas komissiosta täällä on paikalla? Ei. I see someone taking responsibility, that's great. Joku näyttää kantavan vastuun, hieno juttu. Grazie, e buonasera. Kiitos ja hyvää iltaa. Olen Francesco Raneena, edustan komissiota, Marepääosastolta. Haluaisin kiittää vielä kerran tilintarkastustuomioistuinta. Usein otteeseen viime kuukausina me olemme todenneet, miten hyvä tämä on ollut sen jälkeen, kun se julkaistiin. Haluaisin kiittää myös hyvää mietintöä vesittelijä Zelleriltä liittyen tilintarkastustuomioistuimen suositukseen. Kyseessä on erityiskertomuksesta, joka tarjoaa tarkan analyysin tilanteesta tilintarkastuksen aikaan, silloin kun se hoidettiin noissa maissa – ja voimme vain olla samaa mieltä tuon suositusten kanssa. Eli viime vuonna on todellakin päästy kyllä eteenpäin, mutta vielä on petraamisen varaa. Tietyillä alueilla, tärkeissä kysymyksissä myös valvonnassa, sehän on tavallaan yhteisen kalastuspolitiikan selkärankaa. Mutta tässä korostaisin yhtä toistakin seikkaa, nimittäin miten jatkuvasti kehittyy ja parantuu jäsenvaltioissa täytäntöönpano. Kiitos myös sen toiminnan, jota komissio harjoittaa. Me olemme jo harjoittaneet seurantaa ja ryhtyneet jo tiettyihin toimenpiteisiin jäsenvaltioissa, jotka ovat olleet mukana tarkastuksessa, mutta myös muissakin, jotta voitaisiin oikaista yksilöidyt puutteet. Eli täytäntöönpanoseuranta kyllä jatkuu, ja väistämättä sen täytyy jatkuakin, kuten on korostettu puheenvuorossakin. Asetusta on noudatettava pilkulleen. Ja nykyinen valvonta-asetus totta kai ei, ei välttämättä ole riittävä monessakaan kysymyksessä, monellakaan alalla. Eikä sieltä löydy välttämättä riittäviä vastauksia kaikki alus, liittyen. Täällä tulevat esille pienet alukset. Niissä on puutteellisia säännöksiä asetuksessa. Viitaan tässä viimeisen puheenvuoron, kun komissiolta pyydettiin selvittämistä tai tietoja valvontasetuksen tarkistamisesta, koska komissio ei täysin ollut hyväksynyt, ainakin varauksella hyväksyä jotkut suositukset tilintarkastustuomioistuimelta hyvin yksinkertaista syystä. Tilintarkastustuomioistuin erityiskertomus hyväksyttiin aikana, jolloin komissio ei pystynyt varmuudella kertomaan asetuksen tarkistamismenettelystä, mutta tällä välin se on jo käynnistetty kesäkuussa. Ja voinkin kertoa teille, että me olemme nyt työstämässä vaikutusten arviointia uuden asetuksen osalta. Nykyisten suunnitelmien pohjalta me aiomme hyväksyä uuden valvonta-asetuksen ennen ensi vuoden huhtikuuta. No totta kai on kiistatonta, että mitä suosituksia tilintarkastustuomioistuin onkin tehnyt, huomioidaan myös eh, ihan prikulleen, kun me laadimme uuden tekstin asetukseksi. Tästä voisinkin sanoa, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomussuosituksen on erityisen hyödyllinen komissiolle tässä työssä. Tässä viittaan suosituksiin, jotka liittyvät konetehoon, niin ikään seuranta pyyntitietojen luotettavuus, mutta myös tarkastukset ja seuraamukset. Eli sanoisin tarkistuksen huomioivan kaikki nämä näkökohdat. Vaikkakaan ei mitään täydellistä myllerrystä aiota saada aikaan valvonnassa. Lopuksi vielä ottaisin esille sen, että nykyisten toimenpiteiden täytäntöönpano on erityisen tärkeää. Nimittäin kun ajatellaan, kuinka paljon komissiokin osoittaa voimavaroja tähän työhön, niin nimenomaan on kyse siitä, että jäsenvaltiot noudattaisivat asiallisesti toimenpiteitä. Tätä työtä aiomme jatkaa. Kiitos myös tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen. Ja, herzlichen Dank. Kiitos Chehovski, haluatteko loppuun vielä käyttää puheenvuoro? Very briefly, että and I, I, I... Ihan lyhyesti. Käytän äh, äidinkieltäni. Pani przewodnicząca, jeszcze raz i... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota ja valiokuntaa. Haluaisin sanoa, että erittäin hyvä yhteistyö ja ymmärrys on vallinnut. Silloin kun arvioimme näitä tuloksia, se osoittaa, että tähän suhtaudutaan vakavasti ja että voimme luottaa siihen, että meidän suosituksemme täytäntöönpana ja saada luotua erittäin hyvä luotettava valvontajärjestelmä kalataloudessa. Olen myös ilahtunut siitä, että kun esittelimme tätä kertomusta me tuossa lehdistötilaisuudessa, saimme tavata ulkoisia yhteistyökumppaneita, kalastusjärjestöjen edustajia, ympäristöjärjestöjen edustajia. Ja itse asiassa kaikki olivat sitä mieltä, että järjestelmää tulisi vahvistaa. Kaikki kannattivat meidän suosituksiamme, Ehkä eivät olleet niin tyytyväisiä näihin tuloksiin, koska kaikki haluaisivat, että tilanne olisi parempi, mutta kaikki olivat siis tyytyväisiä näihin suosituksiin ja ne ovat laajalti hyväksyttyjä. Kiitoksia siis kovasti, kiitoksia Aila Senderille, kiitoksia Sala Frankalle näistä sanoista. Jos yleisesti hyväksytään nämä meidän löydöksempää, on totta, että EU-kalastajia ei ole kohdeltu tasaveroisesti Sanktiojärjestelmä ei suinkaan ole sama kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kalastajat haluaisivat, että heihin kohdistuu samanveroinen kohtelu, että he kykenisivät kilpailemaan tasaveroisessa toimintaympäristössä. Tästä syystä oikeudenmukaiset säännöt ovat äärimmäisen tärkeitä, kuten myöskin sitten tämä saaliiseen liittyvä ongelma, josta Ajala Sender puhui, kolmannet maat, tätä me katsoneet, koska me valvoimme jäsenvaltioiden järjestelmiä, valvontajärjestelmiä. Tämä on siis kommentti komissiolle. Ehkä meidän tulisi analysoida tätä ongelmaa niin, että mitään laittomia saali tai synny kolmansien maiden toimesta. Kiitoksia siis vielä kerran. Kiitos esittelijälle. Ja eiköhän työmme edesauta sitä, että saamme aikaiseksi tehokkaamman valvonnan yhteisen kalatalouspolitiikkaan ja myös panempaa tulosta sellaista, joka on kestävä kalakantojen hallinnointi. Kalakannat, joita meidän täytyykin suojella. Just Zeller. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. No toistan tässä nyt itseäni. Luottamus ei riitä. Tässä tarvitaan valvontaa. Muuten meidän kaikki menettelymme näyttävät vain naurettavilta ja kestävä kalastus ei tule toteutumaan. No, kuulemme tilastomistuinta ja myös, on, on myös muita kertomuksia. Tässä nyt tarvitaan toimintaa sen takia. Myös tarvitaan aikataulu, jotta voidaan puuttua tähän Salafrankan esittämään kysymykseen. Työsekirja valmistui lokakuun alussa siis. Ja tietysti tiedän, että toimenpiteet kestävät jonkin aikaa siellä missä on kyse vain siitä, että jäsenvaltiot, jo nyt olemassa olevat säännökset, ne pitäisi panna täytäntöön. No, 2018 on mielestäni siinä tavoite. Sitten kun tuosta kyse siitä, että kauttaminen vie aikaa 2019 siinä tuo aikataulu, ja sitten komission hän sanoi, että hän pohtii tuota kontrollia tai valvonta muuttamista, ja tiedetään, että tässä se vie aikaa, sen takia siinä 2020 minun mielestäni tuo aikataulu valmistumiseen, mutta noin aikoina pitää tapahtua jotakin oikeaan suuntaan, niin kuin tilastomistuin sanoi. Ja niin kuin minäkin tässä olen kirjannut kirjassa, muuten tilanne ei parane. Ja kalastajat saavat nyt vielä kalaa meristä, mutta tulevat sukupolvet tulevat tästä muuten kärsimään. Kuten sanoin, he tulevat enää kalastamaan sieltä medusoja, muoviroskaa ja muuta. Kuten Alexander sanoi, niin vaaditaan myös, että muut, jotka kalastavat merilämmeen, heidän toimintaa pitää tarkistaa ja valvoa ja ehkäpä he kalastavat jopa laittomasti. No, tämä varmaan parhaiten siten, kun ne, jotka toimivat laillisesti, että hekin kirjataan järjestelmiin. Tällä hetkellä ääneen ole vain 11 prosenttia laivastoista on valvontajärjestelmän alla, 89 prosenttia ei. Eli tällä hetkellä laillisesti kalastavat alukset, niitä ei voida erottaa laittomista toimijoista. Eli jos oma valvontajärjestelmää parannetaan, parannetaan näitä velvoitteita, monitorointijärjestelmää, niin sitten voidaan toimia paremmin laitonta kalastusta vastaan vesillämme. Kiitos. Franka nochmal. Edustaja Salafranka. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kiittääksen herra Selleriä vastauksesta. Ihan järkevää puhetta. Mm, ehkäpä vähän sen mukaan, mitä tässä ennakkotietoja saatiin, niin pikku muutos tekstiin, että sanotaan, että voitaisiin tietojen laatua kohentaa jäsenvaltioissa, niin heidän pitäisi noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja nyt jo lyödä lukkoon menettelyt, jotta voidaan varmentaa kaikkea. Että meidän uskottavuutemme kärsisi, kun jos nyt sanotaan 2018, niin ei ole paljon aikaa. Ja pitäisi nyt ensin noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Niin, että me olisimme vähän tiukempi tässä valiokunnassa ehkä. Emme voi ehkä määrätä määräjoista, jotka eivät kuitenkaan ole järkeviä. Eli sehän nyt on normaali, että jo voimassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan. Ja, es wäre schön, wenn wir uns mal nachhalten. Niin olisi hyvä, jos näitä kysymyksiä olisi käsitellä vielä paremmin. Tässä oli kaksi teemaa, joita käsiteltävässä kalastuspuoli ja toisaalta sitten maaseutuna, ovat teemoja, jotka tuovat usein näissä sosiaalista kuulemiset, eikö vain käsitellä abstraktisti. Näitä kysymyksiä pitäisi käsitellä konkreettisemmin. No niin, kokouksen julkinen osuus päättyy. Kiitos. Ja nyt sitten vielä valmistelukokous suljetuin oviin Olaf-vuoropuhelusta, joka on ensi torstai-iltapäivänä. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita siitä ja haluavat osallistua siihen, niin ovat tervetulleita osallistumaan tähän valmisteluun, siis ensi torstain kokousta varten. Joka ei ensi torstaina tule, no ei ole pakko osallistua, saa kuitenkin tietysti osallistua. Kiitos, kokous päättyy.